No niin, hyvää huomenta arvoisat kollegat ja muut läsnäolijat. Ja haluaisin myös toivottaa tervetulleeksi tähän kokoukseen ne, jotka seuraavat tätä webstreaming kautta muualla maailmassa. Ties kuinka kaukaa täältä Brysselistä ihmiset ovat kiinnostuneet siitä, miten me koitamme puolustaa täällä ihmisoikeuksia. Mutta aloitamme tämän kokouksen ja, ja kysyisin, että voimmeko hyväksyä työjärjestyksen. Se varmasti voidaan hyväksyä ja haluaisin esittää lyhyesti tällaisen aikataulusuunnitelman, jota parhaani mukaan kokouksen puheenjohtajana koitan noudattaa. Tässä alussa muutamia ilmoituksia lyhyesti ja sitten noin tunnin ajan keskustelua Burman tilanteesta. Eh, kello 10.15 asti, siis Burma. Ja sitten eh, olemme varanneet eh, puolitoista tuntia Afganistan keskustelulle, joka päättyisi noin kello 11.45. Ja sitten viimeiset 45 minuuttia puoli yhteen asti me keskustelisimme täällä tutkimuksesta, joka koskee EUn suuntaviivoja koskien kidutusta. Että jos tämä sopii, niin koitan parhaani mukaan pysyä tässä. Sitten joitakin ilmoituksia. Äh, ensinnäkin äh, laajennettu työvaliokunta kokoontui viime viikolla ja me olemme sopineet äh, loppuvuoden työohjelmasta ja tämä työohjelma on lähetetty kaikille jäsenille. Laajennettu työvaliokunta kokoontuu seuraavan kerran lokakuun ensimmäinen päivä ja silloin muun muassa esityslistalla on päättäminen eh, tämän ihmisoikeusalivaliokunnan seuraavasta eh, oma-aloitemietinnöstä. Ja eh, koordinaattoreille on kerrottu, että, että he voisivat esittää ideoita tällaiseksi oma-aloitemietinnöksi, ja näiden ehdotusten tulisi olla sihteeristössä viimeistään syyskuun 20. päivä. Sihteeristö on alkanut pohtia ensi vuoden työohjelmaa ja koordinaattoreita on myöskin pyydetty eh, keräämään ja esittämään ideoita oma aloitemietinnöistä delegaatioista kuulemisista tutkimuksista ja muusta mahdollisesta toiminnasta jota alivaliokunnan tulisi ensi vuonna eh, harjoittaa. Sitten muutama sana eh, tämän ihmisoikeusvaliokunnan delegaatioista koskien vielä tätä vuotta meillä on nyt tieto siitä, että parlamentti sallii aina seitsemään asti seitsemään jäseneen asti tämän alivaliokunnan osallistumisen erilaisiin delegaatioihin. Ja emme ole suunnitelleet nyt mitään varsinaista erillistä delegaatiota ihmisoikeusalivaliokunnasta, vaan pikemminkin tarkoitus on se, että koittaisimme keskittyä niihin delegaatioihin, joita parlamentti joka tapauksessa lähettää. Ja tässä esimerkiksi voisimme hyvin laajentaa jäsenlukua koskien YK yleiskokousta, eli sinne alivaliokunta voisi mahdollisesti lähettää kaksi jäsentä sen sijaan, että olemme tähän asti keskustelleet yhdestä jäsenestä. Ja e, olisi tärkeää, että ne alivaliokunnan jäsenet, jotka toimivat erilaisissa e, parlamentaarisissa valtuuskunnissa tai, tai muissa delegaatioissa, niin ilmoittaisivat sihteeristölle halustaan toimia ikään kuin DRUA-alivaliokunnan edustajina myöskin näissä valiokunnissa, koska sillä tavalla luonnollisesti ihmisoikeusnäkökulma tulee mahdollisimman hyvin huomioon otetuksi näissä erilaisissa delegaatioissa ja valtuuskunnissa. Ja olisikin hienoa, jos ihmisoikeusalivaliokunnan jäsenet voisivat olla jonkinlaisia linkkihenkilöitä tai yhdyshenkilöitä erilaisiin parlamentaarisiin eh, valtuuskuntiin. Mutta tällä hetkellähän vielä emme tiedä ihan tarkkaan, eh, milloin eri parlamentaariset valtuuskunnat kokoontuvat. Eh, ja näistä alivaliokunnan jäsenten osallistumisesta parlamentaarisiin valtuuskuntiin voimme tehdä päätöksiä laajennetussa työvaliokunnassa ensimmäisenä päivänä lokakuuta. Tätä asiaa ensi viikolla valmistellaan ryhmien edustajien virkamiesten kesken. No sitten olen lähettänyt kirjeen puheenjohtajakokoukselle koskien sitä, että olisi edullista koko Euroopan parlamentille, jos tämä täysistuntokeskustelu Strasbourgissa koskien ajankohtaisia ihmisoikeuspäätöslauselmia pidettäisiin joko keskiviikkoiltana tai torstai-aamuna. Silloin tietysti läsnäolo olisi huomattavasti suurempaa ja toisaalta meillä olisi paljon parempi mahdollisuus saada neuvosto ja komissio vastaamaan ja osallistumaan keskusteluun. No, olen tietoinen siitä, että tämä ei ole lainkaan yksi itsestäänselvä asia eikä eivätkä poliittiset ryhmät välttämättä tällaista ajatusta tue. Varmasti tunnette tämän Strasbourgin problematiikan erittäin hyvin, mutta olisin iloinen siitä, että, että jos alivaliokunnan jäsenet voisivat keskustella tästä aloitteesta omien ryhmiensä pääsihteerien ja puheenjohtajien kanssa, koska uskon, että, että jos haluamme, että parlamentti on vahva ihmisoikeustoimija, niin myöskin nämä, nämä ajankohtaiset ihmisoikeuspäätöslauselmat olisivat vahvempia, jos ne, ne, niistä äänestettäisiin viimeistään torstaina puolelta päivin. Mutta tämä nyt on esillä puheenjohtajakokouksessa todennäköisesti ensi viikolla. Tässä olivatkin sitten nämä, nämä tämmöiset parlamentin toimintaan liittyvät ilmoitukset, mutta haluaisin vielä kahta tällaista ajankohtaista ihmisoikeuskysymystä kommentoida Parlamentti on hyväksynyt eh, maaliskuussa 2008 julkilausuman koskien eh, afganistanilaista nuorta eh, toimittajaa Pervis Kambaksia, joka tuomittiin kuolemaan ja sitten 20 vuoden vankeuteen ja häntä syytettiin jumalanpilkasta, koska hän oli julkaissut tai itse asiassa ladannut netistä artikkelin, joka koski Islamissa eh, naisten oikeuksia. Nyt olemme saaneet kuulla, että hänet on vapautettu. Parlamentti voi varmasti iloita tästä asiasta, eh, mutta tiedämme, että hän joutuu elämään maaseudulla, koska hänen turvallisuutensa on vaarassa. Mutta on hienoa, että tällainen eh, vapautus on nyt tapahtunut. Sitten lyhyesti haluaisin vielä lopuksi ottaa esille nämä viimeaikaiset ihmisoikeuspuolustajien murhat Venäjällä. Ja varmaan tiedättekin, että parlamentin puhemies Jerzy Busek kirjoitti heinäkuun 24. päivä puheenjohtajamaan ulkoministeri Carl Bildtille kirjeen, jossa pyysi Bildtiä ja neuvostoa varmistamaan, että EU esittäisi vahvan kannan koskien näitä ihmisoikeuspuolustajien murhia. Ja nyt sitten täällä on jaettu kirje, jonka Carl Bildt puheenjohtajamaan neuvoston puolesta on lähettänyt puhemiehelle. Voitte varmasti tutustua siihen ja minulla on syytä uskoa, että Ruotsi puheenjohtajamaana pitää tätä asiaa esillä. Mehän palaamme Venäjää vielä monta kertaa tässä syksyn aikana. Ja meillähän on 30. päivä syyskuuta koskien eh, Meillä on kuuleminen koskien Venäjän ihmisoikeustilannetta ja toivon, että mahdollisimman moni saa tiedon tästä mielenkiintoisesta kuulemisesta. Ähm, vaan koordinaattoreille ja, ja laajennetulle työvaliokunnalle tiedoksi, että eh, pieni muutos on, on vieraslistassa tapahtumassa. Meillä on vaikeuksia saada rouva Ella Kesajeva tänne, joka edustaisi Beslanin äänijärjestöä eh, Näyttää siltä, että, että meillä olisi mahdollisuus hänen sijaansa saada tänne tunnettu eh, ihmisoikeusjuristi eh, Karina Maskalenka, joka muun muassa edustaa Politkovskajan perhettä ja joka on vienyt hyvin monia ihmisoikeusloukkauksia Strasbourgin tuomioistuimeen. Ja uskon, että, että hän on erittäin mielenkiintoinen vieras meille muiden Eh, joukossa tässä tilaisuudessa. Mutta nyt sitten varmasti voimme näiden ilmoitusten jälkeen, jos ei ole tarvetta keskustella, eh, ja voimme mennä eh, seuraavaan asiakohtaan, joka on, on numero kolme, ja se koskee Burman tilannetta. Meillä on täällä Eh, mahdollisuus keskustella eh, Han Yangven kanssa. Hän on eh, Euro Burma Officein toiminnanjohtaja. Voimme keskustella siitä, miten tilanne on kehittynyt, varsinkin ottaen huomioon rouva Aung San Suu Kyiin jatketun vankeusrangaistuksen. Ja kaikille muistutukseksi, että rouva Aung San Suu Kyi on, on Saharov-palkinnon saaja vuodelta 1990. Eh, meillä on täällä eh, vieraana paitsi Han Yangwe, eh, siis Euro Burma toimistosta, niin myöskin Emmanuel Atanasiu, joka edustaa International Federation for Human Rightsia. Ja sitten meillä on täällä ulkosuhde pääosastolta komissiosta Andreas List. Ja nyt haluaisinkin hyvin lämpimästi toivottaa meidän eh, vieraamme tervetulleeksi. Ja eh, ehdotukseni on se, että jos eh, herra Han Janve ja herra Emmanuel Atanasiu voisivat käyttää noin 10 minuutin puheenvuorot, jonka jälkeen komission edustajalle antaisin 5 minuutin puheenvuoron. Ja sen jälkeen toivon vilkasta ajatusten vaihtoa alivaliokunnan jäsenten kesken. Herra Janku, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokuntaa kutsusta tulla puhumaan tänne tänään. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että Tang Aung San Suu pidätys ja jatkuva sitä ei voida millään tavalla perustella. Hänen käsittelynsä, tuomioistuin käsittely esittelynsä aikana rouva Sansukin on ollut 14 vuotta kotiarrestissa viimeistä kahdesta kymmenestä. Hänen kotiarrestinsa piti päättyä 27.5.2009, eikä sotilasvalolla olisi ollut tämän jälkeen mitään laillista keinoa enää häntä pidä, pitää pidätettynä, mutta 3. toukokuuta 2009 amerikkalainen John Yetu ui Inja järven yli Rova Sansukin vartioituun asuinpaikkaan ja hänen paluumatkallaan Burman viranomaiset pidättivät hänet. Rova Sansuki vietiin myös kotoansa ja häntä syytettiin vuoden 1975 valtion suojelulain pohjalta. Burman lainsäädännön mukaan on pakko rekisteröidä yön yli viipyvät vierailijat, eivätkä ulkomaalaiset henkilöt saa yöpyä burmalaisissa kodeissa. Do Sansukin tuomioistuin käsittely alkoi 18. toukokuuta 2009 tuomioistuin sallii syyttäjien tuoda kuultavaksi 14 todistajaa, mutta vain kaksi puolustuksen todistajaa sallittiin. 11. elokuuta äh, Ruosansukin todettiin syylliseksi ja hänelle annettiin kolmen vuoden vankilatuomio, joka välittömästi sitten valtion rauha- ja demokratianeuvoston puheenjohtajan toimesta muutettiin 18 kuukauden kotiarestiksi, jota voitaisiin vielä hyvän käytöksen takia lyhentää. Ja hän teki tämän, koska Rova Sansuki on kenraali Aung Sanin tytär, joka on kansalainen, kansallinen sankari. Ja, mu, ja muitakin syitä oli tähän tuomion muuttamisen kotiarrestiksi. Ensinnäkin haluttiin pitää kiinni rauhasta ja vakaudesta. Haluttiin varmistaa, että tässä ei ole mitään henkilökohtaista kostoa ja haluttiin myös varmistaa, että mitään esteitä ei tulisi tiellä demokratiaan. Tässä tehtiin vetoomus äh, korkeampaan tuomioistuimeen ja tämä tapaus tullaan käsittelemään 18. syyskuuta. John Jetso, amerikkalainen, joka johti siis tähän pidätykseen, hänet tuomittiin neljän vuoden, neljäksi vuodeksi työleirille, mutta hänet vapautettiin Yhdysvaltojen senaattori Jim Webbin pyydöstä. Jetso vapautettiin ja hänet kuljetettiin maasta kenraali Webbin seurassa. Minun mielestäni tässä Kun San Suu Kyi tuomittiin ja jopa ennen tätä, hän oli jo pidätettynä, hän oli vanki. Joten minun mielestäni häntä ei olisi pitänyt syyttää hänen vartioidensa ö, epäonnistumisesta. Hän ei ollut vastuussa millään tavalla tästä turvamääräystä rikkomisesta. Turvamääräisten rikkominen mahdollisti sen, että Burman sotilasjunta pystyi jatkamaan hänen pidätystänsä yli vaalien niin, että hänellä ei voi olla mitään roolia vaaleissa. Tämä mahdollisti myös sen, että Burman hallitus pystyi luomaan suorat yhteydet Obaman hallintoon. Tämä on varsin merkittävää, koska silloin kun nämä yhteydet on nyt yhdysvaltalaisiin luotu, niin Burman sotilasjunta pystyi jättämään huomiota Kiinan toiveet ja jatkaa, pystyi jatkamaan painostusta ja hyökkäyksiä etnisiä kansallisryhmiä kohtaan Burman ja Kiinan rajalla. Kokangwa ja Mongla ryhmiä vastaan. Pitäisi myös huomata se, että vaikka Äh, SPDC on riippuvainen Kiinasta. Se ei ollut mitenkään tyytyväinen tähän äh, tilanteeseen, koska mitä riippuvaisempi se oli, sitä enemmän se joutui kärsimään kiinalaisten painostuksesta. Äh, SPDC viljeli hyviä suhteita venäläisiin ja nyt he jättivät myös kiinalaiset huomiotta luotuaan suhteet Yhdysvaltoihin, mutta kiinalaiset eivät äh, jätä tätä mitenkään nyt äh, lepäämään tätä asiaa, koska jos raja-alueella tulee selkkauksia, niin Kiinaan tulee tuhansia pakolaisia. Nyt on erittäin selvää, että sotilasjunta tulee painostamaan äh, kansallisia vähemmistöjä, joilla on tähän mennessä ollut tulitauko sotilasjunta tulee käyttämään voimaa ja tämä tarkoittaa sitä, että naapurivaltioihin tulee virtaamaan satoja tuhansia pakolaisia, joten jos kansalliset vähemmistöt päättävät osallistua tuleviin vaaleihin, niin Burman demokratian liikkeen on hyvin vaikea yrittää boikotoida vaaleja, koska sotilasjunta voi väittää, että nämä vaalit ovat sellaiset, joihin kaikki voivat osallistua. sotilasjunta oikein laskeskelee, että jos Rova Sansuki on vapaa ja voi vaikuttaa vaaleihin, niin sotilasjuntalla tulee olemaan hyvin vaikeita, vaikeaa varmistaa se, että sen ehdokkaat valitaan. Toiseksikin kukaan ei ole sotilashallinnon puolella Burmassa. Jos ihmiset todella saisivat äänestää, kenen puolesta haluaisivat, he eivät äänestäisi sotilaita, vaan demokratian puolesta. Vaikka olemmekin varmoja siitä, että sotilasjunta tulee manipuloimaan 2010 vaaleja, niin on äärimmäisen tärkeää jo tästäkin syystä varmistaa se, tai yrittää varmistaa se, että nämä vaalit ovat mahdollisimman vapaat ja oikeudenmukaiset. Muussa tapauksessa me kiellämme kansalta mahdollisuuden ilmaista tahtonsa. Lopuksi toteaisin vielä, että kun Aung San Suu Kyiin vankilatuomio muutettiin kotiaristiksi, ää, tässä SPDCn kenraali antoi varsin hämmästyttävän lausunnon Äh, sanoessaan, että tämä tuomiomuutos tehtiin, koska Aung San Suu Kyi on kenraali Aung Sanin tytär. Tätä, tämä on asia, jota hän ei ole ikinä ennen tuonut esille ja kenties tällä tavalla hän yrittää pitää äh, ovea avoinna, jos äh, Aung San Suu Kyin isä oli valmis uhrautumaan maansa puolesta, niin kenties Aung San Suu Kyi myös haluaisi tehdä kompromisseja ja Tällä tavalla jätettiin ovi avoimeksi tämän vaihtoehdon tutkimiselle. Kiitos. Kiitos erittäin paljon, herra Janve. Ja te selostittekin erittäin hyvin nämä seuraukset, jotka Aung San Suu Kyiin kotiarestilla tulee olemaan myöskin vaaleihin. Ja me voimme keskustella näistä vaalinäkymistä ja on ihan selvää, että, että on suuri riski, että ne eivät ole missään mielessä täytä minkäänlaisia kriteereitä. Olemmehan tekemisissä erittäin lujasti vallasta kiinni pitävän sotilasjuntan kanssa ja voimme vaihtaa ajatuksia siitä, kuinka tähän tulisi suhtautua. Eh, haluaisin nyt sitten antaa Emmanuel Atanasiolle eh, puheenvuoron ja kuten sanottu hän edustaa eh, International Federation for Human Rights. Ja olkaa hyvä. Thank you. Uh... Kiitoksia. Olen erittäin iloinen voidessani olla täällä kokouksessa erityisesti. Uh, uh, 26. ja 27. syyskuuta Euroburma-neuvosto järjestää suuren kokouksen ja yritämme myös järjestää muita tärkeitä kokouksia tärkeiden EU-toimijoiden kanssa näiden kokousten jälkeen. Bangkokissa järjestettiin suurin kansainvälinen Burmaan liittyvä kokoontuminen, johon olivat kaikki kansalliset ja alueelliset burmalaiset järjestelmät. Tässä otsikkona oli Lopetetaan syytteeseen asettamattomuus Burmassa. Ja siellä haluttiin keskustella tulevaisuuden strategioista ja erilaisista tavoista ennen vuoden 2010 vaaleja. Pääjohtopäätös tästä oli, että kansainvälisessä keskustelussa poliittisesta sovinnosta, poliittisista kehityssuuntauksista, kansallisesta eh, demokratiaprosessista Burmassa keskustelu eh, syytteeseen asettamattomuudesta ja ähm, rikosoikeudesta on vielä, äh, sitä ei ole käsitelty. Me julkaisimme sinä päivänä, kun Aung San Suu äh, tuomio julistettiin äh, asiakirjan, joka teillä kaikilla on, liittyen kansainvälisiin rikoksiin, jotka Burmassa on, joita Burmassa on harjoitettu ja tutkimuksen tarpeeseen. Syy tämän raportin luomiseen on se, että me olemme saaneet riittävästi tietoa tänä päivänä sadoista vakavista ihmisoikeusrikkomuksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan, sotarikoksista, vakavista ihmisoikeusrikkomuksista ympäri maata ja silti kansainvälinen yhteisö keskittyy poliittiseen kehitykseen ja tietenkin luonnollisesti Aung San Suu Kyin kohtaloon. Ja tietenkin me tuemme hänen työtään ja pidämme häntä Burman demokratian symbolina, mutta syy siihen, että julkaisimme tämän raportin hänen tuomionsa julistamispäivänä ei ollut mikään sattuma. Olen kovin pahoillani tästä tuomiosta, mutta olemme huolestuneita siitä, että kun ihmisoikeusrikoksia tehdään koko Burman alueella, ja ei pelkästään maan itäosassa etnisiä vähemmistöjä vastaan, vaan myös muualla maassa, niin näitä rikoksia ei rankaista ja junta järjestää ja toteuttaa näitä rikoksia tälläkin hetkellä. Ja tämän tilanteen vakavuus on tuotava kansainvälisen yhteisön tietoisuuteen mahdollisimman tarkasti. Siksi meidän raportissamme on useiden burmalaisten ja kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen äh, todistusaineistoa burmalaisten eh, kestämistä kauheuksista. Heidät, heitä pidätetään, eh, pidetään panttivankina ja heitä vastassaan on ryhmä eh, kenraaleja. Ja monet burmalaiset ja kansainväliset toimijat ovat tunnustaneet tämän. Useat yhtyvät meidän vetomuksemme tänään, vedota Euroopan unioniin, että pitäisi luoda tällainen kansainvälinen tutkimuskomitea ja sen pitäisi olla pääprioriteettina myös YKssa. ja meidän täytyy julkisesti voimakkaasti tuomita tällaiset ihmisoikeusrikokset Burmassa. EUn, ne kaksi EUn jäsenvaltiota, jotka ovat YK turvallisuusneuvostossa, niiden pitäisi aktiivisesti lobata, jotta saataisiin turvallisuusneuvoston päätöslauselma riippumatta tämänhetkistä poliittisesta kontekstista. Me kaikki näemme eurooppalaisen diplomatian vaikuttavat tulokset ennen kuolemantuomion keskeyttämispäätöslauselmaa YK yleiskokouksessa. Me odotamme vähintään samantasoista toimintaa Burman kohdalla. Burmalaiset ovat hyvin pettyneitä EUn uusimpiin äh, pakotteisiin Aung San Suu Kyiin äh, tuomion jälkeen. Kansalaisjärjestöt odottavat paljon voimakkaampaa reaktiota. Useasti eurooppalaiset diplomaatit perustelevat äh, syyn sille, että keskustellaan Burman hallinnon kanssa sillä, että sanktiot eivät toimineet, ne eivät olleet tehokkaita, eivät tuoneet tuloksia. Meidän järjestöllemme ja burmalaisille jäsenillemme näillä sanktioilla ei ole ollut vaikutusta, koska ne eivät ole riittäviä. Ne äm, eivät ole riittävän kattavia ja väärin suuntautuneita. Lopuksi haluaisin välittää teiltä viestin Burman kansalaisyhteiskunnalta ähm, ihmisiltä, jotka elävät maan sisällä ja ulkopuolella. EU ei saa äh, mennä vuoden 2010 vaalien loukkuun EU ei saa rohpeälliseen eh, prosessiin, jota ei voida hyväksyä, vaan sen täytyy osoittaa, että tämä vaaliprosessi ei ole missään tapauksessa legitiimi ja hyväksyttävä. Meillä on vaarallinen, siellä vaarallinen ja huonosti laadittu perustuslaki, eh, joka eh, tarkoituksena on varmistaa hallinnon pysyvyys parlamentissa ja taata toimielimellinen suoja näille kenraaleille ja armeijalle. Tämä ei ole mikään vaihtoehto Euroopan unionille, sen ei pitäisi olla vaihtoehto Euroopan unionille. Nämä vaalit eivät anna mitään toivoa maalle. Me tulemme kaikki näkemään seuraamaan eräänlaista Burman demokratian hautajaisia. Tämä viesti on myös välitettävä Euroopan unionin taholta muille kansainvälisille toimijoille, YKlle ja niin poispäin. Tämän pitäisi olla Euroopan unionin lähestymistapa ennen vaaleja. Niin kauan kuin Aung San Suu Kyi on pidätettynä, ja tällä hetkellä on yli 202, 2200 poliittista vankia, kun kuitenkin kansainvälinen yhteisö pitkään on jo vaatinut heidän vapauttamistaan, eikä ole minkäänlaisia takeita kokoontumisen vapaudelle, ilmaisun vapaudelle ja taistelut jatkuvat tälläkin hetkellä, joten kuka tänä päivänä voi todellakaan uskoa, että nämä vaalit tulevat olemaan vapaat ja oikeudenmukaiset, hyvin järjestetyt ja ihmisillä olisi mahdollisuus keskustella tämän prosessin aikana. Ihmisillä ei ole edes mahdollisuutta lukea perustuslakia, jonka puolesta ennen piti äänestää. Ja e, eilen e, vasta Den Haagissa, kun minä e, olin siellä burmalaisten ihmisoikeuspuolustajien kanssa. He kertoivat minulle, kuinka kokonaiset kylät äänestivät perustuslakia vastaan ja lopputulos oli puolesta, ei yhtään ääntä perustuslakia vastaan. Viime viikolla ihmisiä pidätettiin Burmassa ihan siitä yksinkertaista syystä, että heillä oli lentolehtisiä, jos oli Aung San Suu Kyiin kuva. Meidän mielestämme hallinto ei hyväksy minkäänlaista vuoropuhelua ja kansainvälinen yhteisö tulee ainoastaan olemaan mukana farssissa jälleen kerran. Se, mitä Burmassa tapahtuu tänä päivänä, koskettaa meitä kaikkia. Siellä on vakavia rikoksia. He ovat tehneet rikoksia viimeisen 40 vuoden aikana on todellakin, eh, olen pahoillani tästä, tästä vahvasta sanasta, häpeällistä koko ihmiskunnalla, että tämä ei ole eh, koko kansainväliselle yhteisölle prioriteetti tällä hetkellä. Ja meillä on maita, jotka tukevat eh, ihmisryhmää, jotka eivät ole valtionpäämiehiä, eivät osa vuoropuhelua, vaan osa ongelmaa. Tämä kenraalien ryhmä on rikollisryhmä ja kansainvälisellä tasolla heitä pitäisi kohdella sillä tavoin. Kiitoksia. Kiitos erittäin paljon herra Atanasiu. Ei voi kyllin kiittää ja, ja ylistää kansalaisjärjestöjen ponnistuksia tässä Burman tilanteessa ja, ja meillä on ollut ilo tehdä hyvää yhteistyötä jatkuvasti Euro Burma Officein kanssa, mutta myöskin International Federation for Human Rightsin kanssa – ja haluan erikseen mainita yhteistyökumppaneimme Burma Lawyer Council, Councilin ja sitten eh, The Burma Campaign UK, jotka kaikki ponnistelevat lujasti. Nyt meillä olisi mahdollisuus kuulla eh, komission eh, edustajaa ja saamme varmasti kuulla sitten, että mitä neuvostossa on meneillään, mikä on sanktioiden tilanne ja mikä on neuvostossa vallitseva näkemys näistä vaaleista, jotka todella ovat hyvin kyseenalaiset ja, ja kuten sanottu, niin taustalla on, on perustuslaki, joka on hyväksytty epäreilulla tavalla ja joka valitettavasti vahvistaa sotilasjuntan aseman. Haluaisinkin nyt antaa viideksi minuutiksi puheenvuoron Andreas Listille, joka edustaa komission ulkosuhdepääosastoa. Olkaa hyvä. thank you, Mrs. Chair. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä siitä, että annoitte minulle mahdollisuuden lyhykäisesti kertoa teille näkemyksistämme. Olen erityisen kiitollinen. Harn Youngwelle on aina ilo kuunnella häntä. Ja on erityisen mielenkiintoista kuulla järjen ja suvaitsevuuden ääntä – Ähm, maanpaossa elävästä yhteisöstä. Tilanne on äärimmäisen monimutkainen ja tämän vuoksi yksinkertainen vastaus, kuten äh, asetetaanpas enemmän pakotteita, ei ole äh, mitenkään asian mukainen. Sisäisesti olemme kuulleet äh, tästä tuomioistuinkäsittelystä ja komission näkemykset on puheenjohtaja Barroson tiedottaja hyvin selvästi tuonut esille tuomioistuin käsittelyn jälkeen. Ja toinen tärkeä asia maan sisällä on vuoden 2010 vaalien valmistelut ja Kokangin alueen tilanne Itä-Burmassa ja vaara tilanteen pahenemisesta myös muilla alueilla. Kiinan kanta Burman hallituksen Kokangin tilanne, tilanteen takia, ottaen huomioon samalla myös Yhdysvaltojen tilanteen uudelleen pohdinnan, josta Hillary Clinton kertoi ja jota asiaa vielä korosti senaattori Webin vierailu ja YK työkin tässä vielä jatkuu, joten tämä tilanne jatkuu hyvin monimutkaisena ja siihen liittyy myös sosiaalisia ja taloudellisia vaikeuksia. Tämä johtaa siihen, että yksinkertaista selvää vastausta on mahdotonta saada. Mikä on Euroopan unionin kanta tässä nyt sitten? Tiedätte, että vuodesta 1996 on ollut nämä pakotteet voimassa ja niitä on vahvistettu ja muutettu ja pitää ymmärtää se, että Euroopan unionin vaikutus Myanmarin hallitukseen on vuosien varrella heikentynyt useasta eri syystä. Vaaliboikotti, joka täällä mainittiin, on sellainen strategia, jota joka ei kannata tätä. Haluaisin siis korostaa. Erilaiset kriisit, esimerkiksi syklonit ja muut, ovat vahvistaneet tilanteen hankaluutta ja ja yksi tällainen kriisi nyt voisi olla Itä-Burman tilanne. Vaalit tulevat eivät varmastikaan tule olemaan vapaat ja oikeudenmukaiset. Mutta miten oikeudenmukaiset vapaat ne voivat sitten olla? Mitä me voimme tehdä asian suhteen? Mitä vastauksia komissio voi tarjota? Yksi alue on humanitaarinen apu, tämän täytyy jatkua. Jos tilanne Kokangin alueella ja muualla jatkuu, niin Molemmilla puolilla rajaa varmasti tarvitaan vielä lisää humanitaarista apua. Komissiossa me olisimme voineet lähteä helpolle tielle ja yksinkertaisesti vain vaatia lisää pakotteita. Me emme näin toimi, vaan me haluamme tasapainoisen lähestymistavan, jossa otetaan huomioon koko tilanteen monimutkaisuus, josta puhuin aikaisemmin. Me emme halua jatkaa tätä standardivastausta, jossa kielletään vuoropuhelu, vaan meidän täytyy tarkastella, millä tavalla me voimme antaa oman panoksemme tilanteen muuttamiseksi, tietysti vaikutusvaltamme rajoissa. Perinteiset apumme alueet ovat suuresti laajentuneet terveyssektorilla, koulutuksessa. muutaman kumppanin kanssa olemme luoneet uuden ö, säätiön, joka keskittyy pienviljelijöihin, mikroviljelijöihin, yleensäkin maatalouteen. Ja tämä rahasto lanseerataan tulevien viikkojen tai kuukausien aikana. Pelkäänpä, että tämä pakotetie yksin ei tule auttamaan parantamaan tilannetta, vaan itse asiassa se vain vahvistaisi tässä Myanmarin hallituksen kantaa. Joten meidän täytyy pitää viestintäkanavat avoimina. Ja komissio on avannut tällaisia politiikan vuoropuhelukanavia alueilla, jotka mainitsin tuossa. Ja tämän lisäksi me olemme yrittäneet tietyllä menestyksellä avata puhekanavaa vuosituhannen kehitystavoitteiden osalta. Nämä ovat vielä tällaisia yksittäisiä saarekkeita, joiden kautta pyritään puhumaan hallinnon kanssa. Mutta lopetan tähän oman puheenvuoroni ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Herra List, sitten voimme varmasti tämän keskustelun kuluessa yhdessä vieraidemme kanssa pohtia sitä, että miten nyt sitten Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin todellakin pitäisi suhtautua näihin vaaleihin, eh, millä tavalla EUn rahastoja voitaisiin käyttää, eh, voitaisiinko Euroopan demokratia- ja ihmisoikeusrahoitusinstrumenttia hyödyntää ja olisi mielenkiintoista keskustella myös siitä, että minkälaisia yhteistyönäkymiä Euroopan unionilla on Kiinan ja, ja Yhdysvaltain kanssa eh, tilanteen parantamiseksi. Mutta haluaisin nyt avata keskustelun. Jäsenet, olkaa hyvät, voitte pyytää puheenvuoroja ja kuka haluaisi aloittaa. Rouva Lohbiiler, olkaa hyvä. Danke. Madam Chair, I have two questions. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä. Kiitoksia esityksistä. Ensimmäinen kysymys on herra eh, Harn Jankvelle vaaleista. Kuulimme FIDHn edustajalta että, ja näistä vaaleista, että hän suosittaa, että meidän täytyisi täysin vastustaa näitä vaaleja, ja olen aivan samaa mieltä siitä, että ne eivät tule olemaan oikeudenmukaiset tai lähelläkään sitä, mitä me odotamme vaaleilta. Mutta mitä te ajattelette tästä? Ja toinen kysymys on Euroopan komissiolle. Kuten tiedämme, Kiinalla on suuri vaikutus Burman hallintoon sieltä tuli humanitaarista apua syklonin jälkeen näemme sen myös muissa asioissa. Miten aiotte keskustella ja tehdä yhteistyötä äh, Kiinan äh, hallituksen edustajien kanssa tämän asian suhteen? Kiitos näistä kysymyksistä, Rouva Lohbiler. Ja seuraavaksi haluaisin antaa puheenvuoro herra Obiolsille. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä yleisönäkemys, minkä äh, saimme päivitetyssä muodossa, oli äärimmäisen kiintoissa. Se tuo myöskin selkeästi ilmi sen, että on olemassa erilaisia lähestymistapoja demokratian kamppailu, ihmisoikeus äh, saralla äh, Burmassa, Myanmarissa toisaalta kuitenkin kaikki tämä tuo esiin myöskin sen, miten tärkeää yhteistoiminta ja, ja tiukka yhteistyö kansainvälisellä tasolla on, jotta voimme tuomita yksissä tuumin sotilassa juntan toiminnan. Euroopan komission edustajan selvityksessä keskityttiin pikemminkin käytännönläheisiin toimiin, eikä haluta lisätä sanktioita, niin kuin viime vuosina on tapahtunut sekä komission että neuvoston politiikka pohjautuu siis pikemminkin eh, humanitaarisen avun tarjoamiseen ja, ja muuhun käytännönläheiseen toimintaan. Eli toisin sanoen meillä on tässä ikään kuin kaksitahoinen lähestymistapa ja uskon, että Euroopan parlamentin jäsenistä usea kuitenkin vielä jää pohtimaan sitä, että niin kuin sanottu, tilanne on monimutkainen ja, ja jatkuvasti muuttuma, niin kuin komission edustaja totesi, mutta näyttäisi kuitenkin siltä, että se ei muutu miksikään. Tilanne on varsin järkyttävä, mutta hyvin vakaa. Mitään erityisiä muutoksia ei näyttäisi tapahtuvan. Jos nyt ajattelemme erityisesti Aung San Suu Kyin tilannetta, joka on luonnollisesti kansainvälistä yhteisöä huolestuttava asia jo vuodesta 80-luvulta äh, asti. Äh, hänen tilanteensa on ollut hankala ja, ja kansainvälinen yhteisö, erilaiset hallitukset, ihmisoikeusjärjestöt ja muut ovat pyrkineet vaikuttamaan asiaan, mutta eivät ole sitä pystyneet muuttumaan. Komissio edustaja itse asiassa totesi varsin huolestuttavaa asiaa, eli sen, että näyttäisi itse asiassa siltä, että kriisi on vain vahvistumassa ja kiristymässä. Eli toisin sanoen tilanne on auki, olemme ikään kuin Sakki Matti tyyppisessä tilanteessa. Ei tiedetä, mitä, mitä tehdä, mitä tapahtuu. Meidän täytyy kuitenkin jatkaa tiukasti eh, kamppailuamme. On tuotava selkeästi ilmi se, että YKssa, Euroopan unionissa ja ylipäätään kansainvälisillä areenoilla halutaan löytää mahdollisimman tiivistä yhteistyötä ja, ja, ja pyrkiä, halutaan myöskin löytää ratkaisu Burman tilanteeseen. Luonnollisesti niin, että kansalaisyhteiskunnan ja, ja Burman kansan kanssa pidetään yhteyttä ja, ja myöskin niitä vaatimattomia humanitaarisia ja muita ohjelmia, joita on käynnissä, jatketaan. Aihe on siis äärimmäisen ajankohtainen ja niin kuin puheenjohtaja totesi, on mietittävä sitä, mikä Euroopan unionin kanta tähän asiaan on, varsinkin vaaleja ajatellen. Jotkut näyttäisivät löytävän vastakaikua Burman ähm, tärkeimmästä oppositioryhmästä. Euroopan komission edustaja toi esiin sen, että vaalit eivät tule olemaan eivät vapaat eikä oikeudenmukaiset. No, tämä on aika tiukka kannanotto. Mitä on nyt sitten tehtävä? Meidän on osallistuttava, onko meidän osallistuttava vaalitarkkailijoiden muodossa tilanteeseen vai, vai tuomittava yksikantaan vaalit? Mitä tässä voi tehdä? Sitä on nyt mietittävä. Se, jos Euroopan unioni pelkästään tarkkailijan, tarkkailijoiden muodossa osallistuu vaaleihin, emme pääse kovinkaan pitkälle mielestä meidän pitäisi miettiä ja asettaa vaakakuppiin nyt tilanteen vakavuus ja merkitys ja, ja mietittävä sitä tarkemmin, mahdollisesti myöskin ajateltava lehdistön vaikutusta tässä valmistelutilanteessa ja niin poispäin. Pohdiskelusta herra Obiolsille ja sitten antaisin puheenvuoron herra Kukanille ja jotta tästä tulisi mielenkiintoinen ajatusten vaihto vieraidemme kanssa, niin haluaisin sen jälkeen sitten antaa kolmelle vieraamme mahdollisuuden vastata ja kommentoida. Mutta herra Kukan ensin, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Niin, pahoittelen, että tulin tänne saliin hieman myöhässä, joten kenties vasta äh, kysymykseeni jo vastattiinkin arvon vieraidemme alkupuheenvuoroissa, mutta vielä kuitenkin haluaisin esittää tämän kysymyksen. Kuten edellinen puhuja totesi, Myanmarin tilanne ei muutu. Se on ollut lähestulkoon sama vuosien ajan jo. Aung San Suu Kyi, koko maailma yrittää häntä ää, auttaa, mutta hän edelleen kärsii samasta kohtalosta ja hän on yhä kotiarestissa pidätettynä. Joten meidän velvollisuutemme on todella tutkia kaikista tehokkaimpia tapoja ja mahdollisuuksia, kuinka auttaa häntä ja kuinka muuttaa maan tilannetta. Tästä syystä mielestäni toimintojen koordinointi kaikissa kansainvälisissä järjestöissä ja kansalaisjärjestöissä ja missä tahansa, millä tahansa tasolla, taholla, jossa, jossa voidaan auttaa ää, tilannetta, niin kysymykseni nyt sitten onkin arvon vieraille seuraava. YKssa nigerialainen professori Gambani, joka on YK on pääsihteerin erityisedustaja. Tämä herra vieraili usean otteeseen Myanmarissa. Hän on tavannut paikalla maan kenraalit, mutta keskustelun lopputulos on ollut nolla. Kysymykseni on siis, onko viramme mielestä mahdollista koordinoida tai onko yleensäkään koordinointi yrityksiä eri toimintojen osalta niin, että nämä toiminnat tulevaisuudessa johtaisivat johonkin tulokseen? Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos näistä kysymyksistä herra Kukan. Eh, voimme jatkaa varmasti vielä lyhyesti toisella kierroksella, mutta antaisin nyt sitten vieraille mahdollisuuden. Herra Janve, voitte varmasti pohdiskella tätä kysymystä vaaleista, kuinka niihin tulee suhtautua ja, ja varmasti myös se, että miten Kiina voi, eh, miten voimme vaikuttaa niin, että Kiina ottaisi eh, voimakkaamman otteen eh, Burman tilanteesta ja, ja sitten oli kysymyksiä näistä kansalaisjärjestöjen koordinaatiosta, kuinka, kuinka se voisi vaikuttaa tilanteeseen. Herra Jangve, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että ei ole kysymystäkään siitä, etteikö sotilasjunta tai ihmisoikeusrikkomuksia ja että on lopetettava tämä rankaisemattomuus. Mutta avainkysymys, joka täällä esitettiin, on se, että miten tilannetta sitten muutetaan ja miten koordinoidaan kansainvälistä yhteisöä. Minä voin sanoa teille, että olen viimeiset 20 vuotta yrittänyt saada kansainvälistä yhteisöä kiinnostumaan Burmasta. Euroburma-toimisto luotiin erityisesti, jotta voitaisiin koordinoida sotilasjuntan vastaista toimintaa, mutta kuten on sanottu, kansainvälisellä yhteisöllä ei riittävästi tahdonvoimaa eikä mahdollisuuksia vaikuttaa muutoksen aikaansaamista Burmassa. Me olemme nähneet sen viimeisen 20 vuoden aikana. Nyt ensimmäistä kertaa meillä saa saattaisi olla mahdollisuus muutokseen Burman sisältä. Olemme yrittäneet sitä ulkopuolella viimeisen 20 vuoden ajan, mutta nyt ensimmäistä kertaa äh, armeija sanoo, että meillä tulee olemaan vaalit, mutta ironista on se, että vaalit järjestetään, koska äh, armeija on sitä mieltä, että niiden täytyy tavallaan legitiimiyttää heidän valintansa. Niiden täytyy osoittaa, että kansa valitsi eh, armeijan eh, demokratialiike ei halua vaaleja. Tämäkin on ironista. Minä en kannata sotilasjuntaa, en halua, että he eh, jatkavat hallinnossa, mutta se, mitä sotilasjunta tässä nyt yrittää ehdottaa, on, että sen sijaan, että armeija hallitsisi maata suoraan, se hallitsee sitä epäsuoraan valitun parlamentin kautta. He aikovat silti vielä valvoa parlamenttia, mutta he siirtyvät siis suorasta epäsuoraan hallintaan. Ja he ovat hyväksyneet periaatteen, että kansan ääni on merkittävä ja meidän pitäisi yrittää painostaa tähän suuntaan osoittaa, että kansan ääni on tärkeä. Jos armeija ajattelee, että kansan ääni on tärkeä, niin meidän täytyy osoittaa, mikä kansan oikea mielipide on. Siksi minä sanon, että olemme tässä nyt 20 vuotta yrittäneet kansainvälisillä areenoilla muuttaa tilannetta, me emme ole onnistuneet siinä. Jos me emme nyt, nyt yritä sitten muuttaa tilannetta kotimaasta käsin. 1990, kun Aung San Suun puolue valittiin, niin me, myös minä itse sanottiin, että miksi osallistua vaaleihin eivät ole oikeudenmukaiset, armeija tulee niitä manipuloimaan, mutta Aung San Suu Kyi päätti osallistua vaaleihin ja he voittivat, koska vaalipäivänä ihmiset saattoivat äänestää kuten haluavat. Eikö näin voisi tapahtua uudelleen? En usko, että armeija tulee tekemään samaa virhettä uudelleen, tulevat manipuloimaan vaaleja, mutta ainakin meillä on mahdollisuus ö, tuoda esiin kansan mielipide. Kiitoksia. ja sitten herra Atanasiu, teillä on mahdollisuus vastata kysymyksiin ja kommentoida. Voitte myös kommentoida näitä muita vieraita, jos haluatte. I was just wondering when we were... Kiitoksia. Minä tässä mietin, kun me puhumme kansainvälisen yhteisön epäonnistumisesta ja kun kuulen Euroopan komission kannan, niin minusta vaikuttaa siltä, että yhä puheenvuoroni alku oli aivan relevantti, koska en voi muistaa yhtä ainutta kohtaa, missä syttämättä jättämättömyyden torjuminen Burmassa olisi ollut kansainvälisen yhteisön työn keskiössä. Ei, vaan kansainvälinen yhteisö vaati poliittista vuoropuhelua. Ja tämä vuoropuhelu on pysynyt esityslistan kärjessä ja tämä tietysti epäonnistui. Tänä päivänä Burman suhteen meillä on paljon epä onnistumisia. Tämän vuoksi järjestömme FIDH yhdessä Burman kansalaisjärjestöjen kanssa, ja me emme ole mikään ulkomainen järjestö, joka Pariisista kohta lähtien tekee töitä, vaan me teemme paikallisten kanssa yhteistyötä. Ja me todella heijastamme heidän tahtoansa ja toiveitansa. He eivät halua näitä vaaleja hyvin yksinkertaista syystä. Minä tämän yksinkertaista mainittiin äh, puheenvuorossani, mutta tämä, nämä vaalit tarkoittavat demokratian hautajaisia Burmassa. Tässä vain legitimoidaan sotilasjunta seuraavaksi 10, 15, 30 vuodeksi. Tämä ei ole mikään vaihtoehto, ei ainakaan Burman kansalaiselle. Meidän pitäisi palata prioriteetteihimme. Loppujen lopuksi järjestömme ei ole ö, pakotteiden puolesta. Euroopan unionihan niihin tarttuu. Ja jos tälle tielle nyt lähdetään, niin ainakin täytyy käyttää hyviä pakotteita eikä yksittäisiä henkilöitä. Täytyy ottaa kohteeksi öljyjä, kaasuja, rahoitusyhtiöt. Kaikki tietävät, mitkä yritykset ovat läsnä Burmassa. Täytyy löytää pakotteet esimerkiksi vakuutusmaailman kautta. Sehän keskittyy Lontooseen. Meillä täytyy olla kattavat jos on kattavat pakotteet, tällä blokataan kaikki Burmasta ulos, jopa kiinalaiset ja intialaiset. Ja meidän täytyy hyvin selvästi puhua tämä asia. Edes Euroopan unionista ei ole löytynyt poliittista tahtoa täysin blokata burmalaisgenraalien rahan käyttöä. Tämä oli ensimmäinen seikka, rouva puheenjohtaja. Toiseksikin sanoisin, että tilanteen monimutkaisuus Burmassa on hyvin herkkä ja arkaluontoinen asia. Näin oli myös Darfurissa ja Kongossa. Ja tämän vuoksi FIDH esimerkiksi järjestömme tukee paikallisjärjestöjä, kansalaisjärjestöjä, ihmisoikeuspuolustajia Burma on heidän maansa. He tuntevat paremmin tilanteen monimutkaisuuden kuin muut tekijät tässä. En ymmärrä, miten me yhä voimme puhua näistä vaaleista, kun ihmisillä ei ole edes Burman perustuslakia käsissä. Perustuslaki on varsin, itse asiassa todella monimutkainen. Siellä on useita parlamentteja, federaalitasoja ja niin edelleen, niin edelleen. Ei mitään vuoropuhelua ole, ei sitä anneta olla. Ja edelleen palaan tähän samaan poittiin. Millä tavalla te odotatte, että saadaan yhtään mitään positiivista äh, kehitystä aikaiseksi maailman yhden äh, raaimman, julmimman hallituksen toimesta? Poliittista dialogia pitäisi äh, etsiä vasta sitten, kun on ryhdytty myös toimimaan rikosoikeudellisen vastuun aikaansaamiseksi. Täytyy taistella Burmassa rikosoikeudellista, rikosoikeudellisen vastuun puolesta. Tämä taistelu ei ole vielä kunnolla edes alkanut, mutta vasta sitten kun se alkaa, voidaan ryhtyä puhumaan kourintuntuvista tuloksista. Kiitos herra Atanasiu. Ja ennen kuin annan puheenvuoron komission edustajalle, niin ehkä kaksi, kaksi huomautusta tai oikeastaan kysymystä. Nyt 2010 tietääkseni syyskuussa Brysselissä järjestetään seuraava ASEM-huippukokous. Ja haluaisinkin kysyä komission edustajalta, että millä tavalla komissio valmistelee Burma-kysymystä tähän ASEM-huippukokoukseen, joka pidetään täällä. Ja, ja minulla on sellainen tieto, että, että tähän liittyvä kansalaisjärjestökokous Asian European People's Forum mahdollisesti koitettaisiin ainakin osittain järjestää Euroopan parlamentin tiloissa, mikäli Euroopan parlamentti sen hyväksyy. Ja mielestäni meidän tulisi tätä tukea. Olen itse Suomessa toimiessani osallistunut hyvin vahvasti tämän Asian European People's Forumin toimintaan. Ja yksi meidän kaikkein keskeinen vaatimuksemme oli se, että Burma-kysymys on vahvasti esillä. Ja kun ASEM-huippukokous järjestettiin Helsingissä 2006 Suomen puheenjohtajakaudella, niin silloin puheenjohtajamaan puolesta ja, isäntämaan edustaja ulkoministeri Erkki Tuomioja, hän vastaanotti Burman opposition ja hyvin avoimesti keskusteli heidän kanssaan, ja tätä pidettiin tärkeänä eleenä. Mutta eh, eh, herra List, täällä on muitakin kysymyksiä teille, mutta olisi mielenkiintoista, jos voisitte hieman valottaa tätä asemuippukokouskysymystä Burman tilanteen kannalta. Thank you, Mrs. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja asemista. Myanmar on asemin asian osuuden pää, täysjäsen ja siksi se saa osallistua kokouksiin. Meillä on erityissääntö, joka on kehitelty Euroopassa järjestetyille tätäville kokouksille. Sanomme, että jos Myanmarin hallitus on mukana meidän joukossamme, on parempi vaihtoehto kuin eristää heidät, koska se ainoastaan parantaa hallituksen asemaa. He oikein suorastaan rakastavat eristämistä. He luovat jatkaa hallintoaan ilman, että ulkopuolinen maailma häiritsee. No sitten Kiina. Miten toimimme Kiinan kanssa? Minun komission jäseneni Ferrero Waldner henkilökohtaisesti on sitoutunut siihen, että Myanmar otetaan esiin jokaisessa mahdollisessa tilanteessa. Hän tekee sen säännöllisesti, kun hän keskustelee kiinalaisten kanssa. Otamme Eh, Myanmarin myös mukaan EU-asian yhteyksissä jatkuvasti. Ja se, että asian eh, käsittelee tätä, johtuu osittain siitä, että me nostamme sen jatkuvasti esiin. Meillä on erityinen eh, EUn erityislähettiläs ja herra Fassino ja Ferrero Waldner pyytää, että hänen kanssaan tehtäisiin yhteistyötä. en haluaisin, että ei olisi väärinkäsityksiä ole. Minä todellakin kannatan erilaisia lähestymistapoja Myanmaria kohtaan. Emme me tarvitse yhtenäistä lähestymistapaa. On erittäin hyvä, että meillä on kansalaisjärjestöjä, jotka, joilla on hyvin vahva linja on selvää, että tilanne ei ole vakaa, se näyttää vakaalta, mutta mitä vakaus sitten on? on olemme siirtymävaiheessa, on tiekartta, tilanne on hyvin vaihteleva. Vuoden kuluttua meidän on käsiteltävä väistämätöntä. Meillä tulee olemaan epätäydellinen, mutta valittu hallitus, joten muutosta on tapahtumasta. Sitten vaalitarkkailusta olen pahoillani, minun on aiheutettava teille petettymys, mutta se, että EU voisi lähettää sinne vaalitarkkailijoita on hyvin epätodennäköistä, koska hallitus ensinnäkin haluaa seurata tiekarttaansa eristettynä ja toiseksi meidän pitäisi saada kutsu ja kolmanneksi meidän pitäisi pohtia sitä legitimioimmeko tämän prosessin vai emme, mutta pääkysymys on se, että meitä ei tulla kutsumaan sinne vaalitarkkailijoiksi. Hallitus on epämääräisesti sanon, että mahdollisesti ASEANin diplomaatit voivat tulla sinne lyhytaikaiseksi tarkkailijoiksi. Sitten äh, eri äänet maan sisällä. Siitä vielä haluaisin sanoa jotain. Olen vierailut maassa äh, muistaakseni 38 kertaa, jos lasken äh, leimat passissani oikein en ole tapannut, tavannut maassa ketään, joka olisi kannattanut sanktioita. Mutta erilaisia mielipiteitä maan sisällä on liittyen vaaleihin. On yksi hallitusmyönteinen ryhmä, joka pitää vaaleja eräänlaisena mahdollisuudena institutionalisoida tällainen mm, armeija hallinto hybridi. Sitten on erityisesti etniset vähemmistöt, jotka haluavat käyttää näitä vaaleja hallituksen legitiimiyden vahvistamiseksi, hallituksen, joka ei ole legitiimi tällä hetkellä. Ja sitten on myöskin tällaista mm, tällaista politiikkaa, että sanotaan, että mikä tahansa hallitus tekee, niin se on väärin. Yritetään siis vastakkainasettelua hakea. Ja sitten erittäin mielenkiintoista on olemassa kansalaisyhteiskunnan edustajien ryhmä, jotka haluavat liittyä tähän tiekarttaprosessiin uskottavina yksilöinä ja jotka haluavat toimia järjestelmän sisältä käsin joten voitte huomata, että ähm, mielipiteet vaalien suhteen sekä jopa Myanmarin sisällä ovat hyvin erilaisia, joten äh, miten me voimme sanoa Myanmarin kansalaisyhteiskunnalle, mitä heidän pitäisi ajatella omasta tiekartastaan? Kiitoksia. Kiitos herra List. Meillä on muutama minuutti tässä vielä aikaa ja ainakin Rouva Kiil Nielsen haluaa vielä puheenvuoron. Rouva Kiil Nielsen, olkaa hyvä. Merci. Kiitos. Ensin haluaisin esittää kysymyksen toimintaohjelman, viiden kohdan toimintaohjelmaa, jota herra Kampari aikana ehdotti. miten tämän asian kanssa on edetty? sitten nämä kohdat ovat toteutuneet FIDHsta. Vielä sen verran haluaisin tiedustella, että onko asetettu komitea, joka tutkisi ihmisoikeusrikkomuksen Burmassa. Mehän olemme saaneet tietää ihmisoikeusrikkomuksista ja nyt haluaisinkin kysyä, mitä tällainen ihmisoikeuskomitea voisi lisätä tähän kokonaisuuteen. Kiitos rouva Kiil Nielsen. Oliko siis eh, kysymyksenne eh, herra Jangvelle? Vai herra, herra Jangvelle? Voitte varmasti... No niin, nyt ymmärrän, että se oli enemmän osoitettu herra Atanasiulle, mutta muutkin voivat toki kommentoida. Herra Atanasio, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Niin, ensin tuosta äh, kansainvälisestä tutkintakomiteasta. Se on helpompi äh, kysymys, koska vaikkakin tietoa puuttuu, niin me kuitenkin tunnemme toimintataustan. Lähdemme liikkeelle tästä kansainvälisestä tutkintakomiteasta. Jos haluatte tutustua tarkemmin raporttiin kohdissa kahdeksan ja seitsemän on löydettävissä ratkaisu, että vastaus kysymyksiinne. Raskauttavimmat rikokset on nimenomaan tehty Burmassa. Mutta kuitenkaan taas... Une réunion qui était très grande, très diverse et très représentative koska Burma ei kuitenkaan so- kuulu Roman äh, sopimukseen, äh, on vaikea saada äh, sen sisältöä läpimennyksi ja läpiviedyksi paikan päällä. On tietysti olemassa selkeitä merkkejä ja todisteita siitä, että ihmisoikeusrikkomuksia ja raskauttavia on tapahtunut Burmassa. On mahdollista lähettää ryhmä äh, tutkimaan tilannetta ja miettiä sitä, josko Euroopan unioni ja, ja muut äh, instanssit äh, ryhtyvät tukemaan tätä hanketta ja vetämästä eteenpäin esimerkiksi yhdessä YK turvallisuusneuvoston kanssa, muiden yhdysvaltalaisten ja eteläamerikkalaisten tahojen kanssa, niin, niin voimme päästä eteenpäin. Aasiassa on kuitenkin hyvin moninaisia tilanteita. F IDH varsin hyvin tuntee tilanteen. Eli me emme voi tarkastella asioita pelkästään eurooppalaisten näkökulmasta, vaan on otettava huomioon paikallinen tilanne ja myös sen tyyppisen käytännön toteuttaminen paikan päällä. Äsken puhuttiin rankaisemattomuudesta. On selvää, että sitä ei voida hyväksyä missään maassa, missään päin maailmaa. Ja sitten vielä haluaisin kommentoida Euroopan komission edustajalle eh, erästä seikkaa. Kyseessä ei ole siis hallitus. Hallitus ei pidä valtaa kyseisessä maassa, vaan sotilasjunta. Haluaisin tällaisen tarkennuksen tehdä. Kyse ei ole siis hallituksesta, vaan ryhmästä kenraaleja. Tämä on mielestäni tärkeää pitää mielessä eh, ja kun Euroopan unioni harjoittaa burma sen on otettava huomioon se, että vastakumppanina on sotilashallitus, sotilasjunta. On mietittävä sitä, millä tavoin tällä on vaikutusta yhteistoimintaamme. Ja, ja tämä on myös argumentti, jota, jota käytettiin kansainvälisen kokouksen yhteydessä. Niin kuin äsken saimme kuulla vierussa toverilta, niin hän on tehnyt koko elämänsä työtä purman vapauttamisen edestä ja sama koskee e, minua. Siksi tuki on tärkeää. Me tarvitsemme sitä ja myöskin Euroopan unionin tuki on äärimmäisen tärkeää, jotta Burman demokratisoitumisprosessi voi johdonmukaisesti edistyä. Me tunnemme tilanteen paikan päällä, tunnemme myöskin kansainvälisen diplomatian vaikutusmahdollisuudet, mutta ei se riitä. Meidän on myös otettava huomioon se, että meidän on pystyttävä suojelemaan Burman kansalaisten oikeuksia ja tehtävä kaikki, jotta rauha saadaan vakautetuksi ei pelkästään siellä, vaan koko maailmassa. Kiitos herra Atanasio. Herra Jangve, haluatteko vielä kommentoida tätä, esimerkiksi tätä kysymystä rankaisemattomuudesta? Tai jos teillä on jotain muuta sanottavaa, niin sitten olemmekin varmasti valmiit päättämään tämän keskustelun. Olkaa hyvä. Uh, just very briefly. Hyvin lyhykäisesti, rouva puheenjohtaja. Haluaisin vain todeta, että emme ole eri mieltä siitä, mitä FIDH yrittää tehdä, mutta ongelma olettaakseni on se, että tämä prosessi, jota he yrittävät, on pitkän aikavälin prosentti. Saattaa olla, että menee vielä 20-30 vuotta ennen kuin mitään tapahtuu Burmassa, mutta me emme voi odottaa. Vaalit ovat ensi vuonna ja meidän täytyy tehdä jotain niiden osalta. Me emme voi vain sanoa, että me boikotoimme, emme osallistu, koska kaikki pakotetaan äänestämään Burmassa. Ja jos oppositiopuoluetta ei ole, niin sotilasjuntalla ei ole edes tarvetta huijata. Ne saavat kaikki äänet. Jos oppositiopuolueita on, niin silloin sotilasjuntan täytyy ainakin manipuloida vaaleja ja huijata. Jopa jos sanomme, että oppositiopuolueita ei ole ja vain sotilasjunta on mukana vaaleissa, niin emme hyväksy näitä vaaleja. Me voimme sanoa tämän täällä Euroopassa, mutta asialaiset naapurit voivat sanoa, että nämä olivat vaalit ja ne, ovat, ne on hyväksyttävät, joten tämä on ongelma. Meidän täytyy nyt käyttää tätä prosessia sen sijaan, että sanotaan vain ei, ei, ei. Ja loppujen lopuksi sotilasjunta valitaan, koska oppositiopuoluetta ei ole. Kiitos herra Jangvet. Tämä on ollut erittäin arvokas eh, panos keskusteluun Burmasta, joka tulee jatkumaan tässä parlamentissa ja, ja eh, meidän täytyy aina, aivan erityisesti muistaa, että täällähän nimetään aivan pian EU-ASEAN eh, e valtuuskunta ja siellä voimme tätä kysymystä Burman tulevista vaaleista myös varmasti seurata ja, ja voimme keskustella siitä, mikä, mikä on paras strategia ja kiitän kansalaisjärjestöjen edustajia siitä, että, että te olette antaneet arvokkaita tietoja, arvokkaita näkökulmia ja vaikka teillä on erilaisia strategioita, niin huomaan, että te keskustelette erittäin ystävällisessä hengessä myös keskenämme ja se on varmasti tärkeää. Mutta tulemme jatkamaan myös keskustelua komission ja neuvoston suuntaan tässä asiassa ja, ja palaamme asiaan. Kiitos tästä. Sitten seuraavaksi voimme varmasti siirtyä asiakohtaan neljä, joka koskee Afganistania. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi eh, naisten ja tasa-arvoasioiden valiokunnan puheenjohtajan rouva Eva-Britt Svenssonin, joka istuu täällä eh, huoneessa. Hän osallistuu keskusteluun Afganistanin tilanteesta, vaaleista. Ja tätä Afganistanin vaalitilannettahan on käsitelty muun muassa viime viikolla Eh, ulkoasiavaliokunnassa ja, ja tuskinpa tämäkään keskustelu on viimeinen, koska tämä prosessi on itse asiassa vielä kesken. Mutta olemme saaneet jo hälyttäviä raportteja eh, ihmisoikeusloukkauksista näiden vaalien yhteydessä ja, ja voimme nyt sitten eh, toivottaa tervetulleeksi lämpimästi vieraamme. Aivan erityisesti haluan toivottaa tervetulleeksi herra Sia Langarin, on, kunnia meille se, että, että Afganistanin riippumattoman ihmisoikeuskomission komissaari on, on tullut varta vasten Kabulista tänne Euroopan parlamenttiin meitä tapaamaan. Ja seuraavaksi haluaisin toivottaa tervetulleeksi rouva Rachel Reedin. Hän edustaa Human Rights Watchia ja hänkin on tullut Kabulista. Tervetuloa rouva Reed meillä on myöskin täällä eh, Euroopan komission edustajana David Ter, joka on yksikön päällikkö. Eh, ja hän vastaa Afganistanin politiikasta. Ja hän on viime kuukausina matkustanut hyvin tiiviisti Brysselin ja Kabulin välillä ja hänelläkin on ollut suora kontakti Euroopan unionin eh, vaalivalvonta, vaalitarkkailumissioon, jota siis kuten arvoisat kollegat tiedätte, niin johti kenraali Morillon. Mutta nyt sitten herra Langaari, puheenvuoro on teidän. Odotamme suurella mielenkiinnolla teidän raporttianne Afganistanin vaaleista ja ihmisoikeustilanteesta. Olkaa hyvä. Madam Chairman, thank you. Uh, would you like... Puheenjohtaja, kiitoksia. Haluaisitteko, että komissio puhuu ennen ratsia lankaria? Ei, kyllä minä toivoisin, <laughs> arvoisa komission edustaja, että, että herra Langari puhuisi ensin. Varmasti sopii näin. Herra Langari, olkaa hyvä. Thank you. It's okay, eh? Kiitoksia. Hyvää huomenta kaikille. Minä olen erittäin iloinen, että voin olla täällä ja kiitän Euroopan parlamentin jäseniä siitä, että he kiinnittävät suurta huomiota Afganistanin tilanteeseen ja että he maksoivat matkakuluni ja kutsuivat minut tänne keskustelemaan Afganistanin tilanteesta. Tämä osoittaa, kuinka huolissaan he ovat tilanteesta. Yleisesti ottaen ihmisoikeustilanne Afganistanissa – tällä hetkellä on erittäin haastava, koska turvallisuustilanne on hyvin vaikea ja meillä on uhkia terroristi- ja Taleban puolelta, mutta jos vertaamme tilannetta vuoden 2002 tilanteeseen, niin paljon kehitystä on tapahtunut eri aloilla, esimerkiksi ilmaisunvapaudessa ja naisten asioissa, lastensuojelussa, ja myöskin vammaisasioissa. Joillain aloilla on tapahtunut myönteistä muutosta Afganistan, Afganistanissa. Ja kansalaisyhteiskunta on nyt aktiivinen. Afganistassa he voivat päästä ääneen. Näin, e, e, näin ei ollut vielä viisi vuotta sitten. Ja tämän, nämä muutokset ovat erittäin lupaavia, mutta Kuitenkin tilanne useassa paikoin on erittäin haastava. Eräs hyvä uutinen, jonka voin teille kertoa, että eräs henkilö, joka pidätettiin, koska hän julkaisi asiakirjan, jonka hän, tai, tulosti internetistä asiakirjan ja antoi sen ystävälleen. Hänet äh, pantiin yli vuodeksi vankilaan, mutta onneksi vain muutama päivä sitten hänet äh, vapautettiin. Ja hän on ollut muutaman päivän Kabulissa ja sen jälkeen hän on muuttanut äh, jonnekin maaseudulle Monet ihmisoikeusaktivistit Afganistanissa, ihmisoikeusjärjestöt ja kansainvälinen yhteisö ovat huomattavasti painostaneet hallitusta tämän henkilön vapauttamiseksi. Minunkin eh, komissioni teki jotain puheenjohtaja vieraili hänen luonaan ja kerättiin tuhat allekirjoitusta, mutta onneksi hänet siis vapautettiin. Te tiedätte, että Afganistan järjesti toiset presidentin vaalit ja myöskin alueneuvostojen vaalit 20. elokuuta. Ottaen huomioon eri erittäin vaikean turvallisuustilanteen, erittäin uhkaavan ja pelottavan tilanteen. Nämä vaalit olivat er- erittäin rohkea teko. Oli hienoa, että ihmiset suurista uhista ja ongelmista huolimatta osallistuivat näihin vaaleihin. Ja niiden tietojen pohjalta, joita minulla on mukana, niin kun vaalilautakunta oli laskenut 74,2 prosenttia kaikista äänistä, yhteensä 3 miljoonaa 980 3000 ihmistä oli äänestänyt Tästä oli myös huomattava osa naisia. Yhteensä 281 446 tarkkailijaa 272 järjestöstä, kansainvälisestä ja paikallista järjestöstä tarkkailivat vaaleja ja näistä valvojasta 61 951 eh, eh, oli naisia ja muut olivat miehiä. Vaalipäivä oli erittäin haastava. Voin antaa teille hiukan tietoja. Nämä ovat surullisia tietoja vaalipäivästä löydettiin räjähdysaineita eri paikoista ja yksi poliisiasema yhdessä poliisiasemassa pohjois Afganistanissa Kabulissa räjähti miina yhteen poliisiasemat. Terroristit hyökkäsivät Kabulissa, oli kamppailuja useissa provinsseissa pohjoisessa hyökkäys tapahtui Kadesin vaalitoimistossa. Rasni Urskanin ja Manin provinsseissa oli rakettihyökkäyksiä. 51 ihmistä kuoli vaalipäivänä. 130 hyökkäystä, rakettihyökkäyksiä, itsemurhahyökkäyksiä, yhdeksän poliisia kuoli 14, haavoittui yhdeksän siviiliä kuoli, 11 vaalityöntekijää kuoli, yli 50 e, ihmistä haavoittui, yli 50 hyökkäystä, e, joista kuusi itsemurhahyökkäystä keskeytettiin kansallisen turvallisuusyksikön toimesta. ja 32 amerikkalaissotilasta valitettavasti kuoli ennen vaaleja, samoin neljä brittisotilasta, eh, kun yritettiin viedä äänestäjiä turvallisissa eh, äänestyspaikoille. Joten tällaisia valitettavia tietoja meillä on, mutta ihmiset osallistuivat kuitenkin ja tämä oli hienoa. Tämän jälkeen on tapahtunut hyvin paljon rikkomuksia eri vaalitoimistoissa, eli vaalipaikoilla. Joitain äänestyspaikkoja ei edes avattu, mutta kuitenkin äänestysuurat lähetettiin takaisin täynnä ääniä ja joistain äänestysuurnissa valvojat huomasivat, että kaikki äänestyslipukkeet ilman, että niitä olisi eri, otettu. toisistaan, oli ruksattu ja heitetty urnan. Ja on jopa valokuvia, että vaalivirkailijat täyttävät vaalilipukkeita ja laittavat niitä uurnaan yhden ehdokkaan puolesta tämä ei hyödyttänyt ainoastaan yhtä ehdokasta, vaan myös muiden ehdokkaiden seuraajat harjoittivat vaalivilppiä. Ennen vaaleja voidaan sanoa, että logistiset valmistelut olivat hyvät ja tyydyttävät. Ja se toi, jesse toi vaalilipukkeet vaalipäivänä paikoille, mutta yli 600 vaalipaikkaa, jotka piti avata, eh, niitä ei avattu turvallisuustilanteen takia. Ja, ja on myös useita on ollut useita ongelmia, mutta jonkin verran edistystäkin on tapahtunut vaalilautakunta ennen äänestyspäivää tutki asioita tarkkaan ja saivat valituksia. mitä tulee vaaliehdokkaisiin ja alueneuvostojen ehdokkaisiin. Ja e, e, kaksi presidenttivaaliehdokasta suljettiin vaalien ulkopuolelle, samoin kuin useiden provinssineuvostojen ehdokkaita. Näissä vaaleissa eh, presidenttiehdokkaista kaksi oli naisia ja seitsemän eh, naista oli ehdolla varapresidentiksi. Tämä on erittäin hienoa ottaen huomioon Afganistanin tilanteen, mutta valitettavasti he eivät saaneet eh, riittävästi ääniä. Ja Toinen ongelma on se, että useilla ehdokkailla ei ole riittävästi rahaa kampanjantiin vain kahdella kolmella ehdokkaalla, joilla oli riittävästi varaa. He olivat menestyksekkäitä ja saattoivat käydä todellista kampanjaa eri tiedotusvälineistä ja kaksi kolme näistä ehdokkaista he käyttivät hyvin paljon rahaa kampanjaan, erityisesti TV-kanavien hyödyntämiseen päälähetysaikana. Yksi minuutti lähetysaikaa maksaa 600 dollaria, joten meillä oli ehdokkaita, jotka käyttivät tunnin tai puoli tuntia lähetysaikaa. Lisäksi turvallisuusjoukot eivät mahdollistaneet sitä, että naiset äänestivät kaikissa paikoissa. Lisäksi hyökättiin kampanjoin, kampanjajoukkoja vastaan, eräs henkilö kuoli. Hyvin paljon ongelmoja oli, mutta meidän on hyväksyttävä tämä prosessi. Nyt kysymys kuuluu miten vaalilautakunta käsittelee näitä noin 600 erittäin vakavaa valitusta. Ja tämä riippumaton vaalikomissio ryhtyi osittain laskemaan. Mutta sitten ehdokkaat kritisoivat ja sanoivat, että ei ole mitään sääntöä tälle. Täytyy odottaa että vaalilautakunta ensin prosessoi kaikki valitukset ja julkaisee tulokset. Me myös kävimme tämän vaaliprosessin läpi ja missään ei lue selkeästi, että äm, riippumaton vaalikomissio saisi tehdä osittaisia laskentoja, mutta äh, tekivät niin. Ja nyt tämä käytäntö on keskeytetty ja nyt yritetään prosessoida koko tämä, nämä vaalit ja sitten katsotaan mitä, äh, prosessoida kaikki nämä valitukset ja sitten katsotaan mitä sen jälkeen tapahtuu. Ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon herra Langaari. Tässä oli paljon äh, huolestuttavia tietoja. Me jatkamme näitä informaatiokatsauksia. Äh, haluaisin antaa nyt puheenvuoron Eh, rouva Rachel Reedille Human Rights Watchista. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia siitä, että kutsuitte minut tänne ja olen iloinen siitä, että järjestätte tämän tilaisuuden. Haluaisin kiittää myös herra Langeria siitä, mitä hän sanoi. Haluaisin puhua lyhyesti vaaleista ja naisten oikeuksista ja rankaisemattomuudesta. Ja jos on kysymyksiä, millä niin niihin vastaan myöhemmin. Vaaleista. No, niin kuin juuri kuulimme, vaalipäivä oli erittäin väkivaltainen. Se ei ollut intensiivisesti väkivaltainen, mutta ympäri maata oli paljon eri väkivaltaisia tapahtumia. Valitettavasti tietysti täällä oli valtaisa merkitys myös äänestysinnokuuteen eritoten etelässä ja idässä ja keskialueilla, konfliktialueilla. Eritoten tämä vaikutti naisten äänestysintoon. Se myös avasi tien ö, tietylle korkealle petosten tasolle konfliktialueelle. No tietysti vaalit asettivat suuren haasteen Afganistanille, joka on vain puoliksi toimiva valtio monilla alueilla maassa. Oli selvästi sellaisia alueita, joilla hallitus ja kansainvälinen yhteisö olisivat voineet tehdä enemmän parantaakseen sitä, millä tavalla vaalit toteutettiin. Yksi tärkeimmistä virheistä oli vaalikoneiston purkaminen 2004-2005 vaalien jälkeen, joten monet vaalielimet nyt aloittivat työnsä myöhään ja niiden täytyy rekrytoida ihmisiä liian myöhään. Ja eritoten vaalivalituslautakunta ja itsenäinen, riippumaton vaalikoneisto, sitä, se kyseenalaistettiin heti alusta lähtien. Ja tämä on ollut merkittävä tekijä nyt tässä itsenäisen vaalilautakunnan. Siihen liittyy myös tämä puolueettomuuskysymys vaalien aikana aikaan. Ja yksi suurista virheistä oli myös rekisteröintiprosessi. Monet miljoonat ihmiset enemmän saivat vaaliluvan, vaalikortin kuin mitä olisi pitänyt antaa, joten tässäkin oli merkittävää petosta. Ja yksi alue tietysti, e, joka jätettiin vahvasti huomiotta, oli naisten turvallisuus. On hyvin vaikeaa saada aina naiset mukaan vaaleihin, e, ottaen huomioon, huomioon turvallisuustilanteen heikentyminen, mutta kun tämä koko asia jätettiin hyvin viime tippaan, vain kuukausi ennen vaaleja e, ryhdyttiin vasta hoitamaan tätä asiaa. Rekrytointiin naisia esimerkiksi vaalivirkailijoiksi vasta kesäkuussa – rekrytoitiin sukupuoliasiantuntija tässä, eli hyvin viime hetkellä, ja tämä antoi oman panoksen sille, että naiset äänestivät vähemmän, ja vaikutti myös siihen, millä tavalla naisten osallistumisongelmat myös edesauttoivat petoksia. Toivottavasti tätä nyt tulevana vuonna vahvasti pohditaan, koska ensi vuonna järjestetään parlamenttivaalit ja vielä voidaan tehdä paljon prosessin parantamiseksi ennen ensi vuoden vaaleja. Kysymys vaali, äänestäjien rekisteröinnistä, ja vaalilautakunnan riippumattomuudesta ovat asioita, joihin täytyy tarttua. Samoin täytyy tarkastella myös naisten äänestysturvallisuutta jo paljon ennen vaaleja. Ja myös tämä valvontaprosessi, jossa on hyvin vähän tilaa parlamenttiehdokkaiden valvomiseksi heidän tilanteensa tarkastamiseksi. Tätä ei täysin ole pantu täytäntöön. Osittain siksi, että tässä on puuttunut poliittista tahtoa YKlta ja ö, eri maksavilta valtioilta. He eivät ö, halunneet ryhtyä tarkastelemaan näitä luetteloja henkilöistä, joiden on väitetty olevan mukana yhteydessä aseellisiin ryhmiin. Joten tässä tarvitaan tällainen vahvempi tarkastusprosessi, koska muuten päädytään parlamenttiin, joka on täynnä sotalordeja ja tavallisia rikollisia. Ja ää, äänestyskunnan apatia kyllä tulee kasvamaan kasvamaan ja tämä täytyy ottaa hyvin vakavasti. Sitten lyhyt kommentti Euroopan unionin vaalitarkkailumissiosta, joka oli tietysti kaikista suurin ähm, missio Afganistanissa kansainvälisen yhteisön toimesta. Yksityiskohtainen äh, ennakoiva raportti tunnustaa monet vaalipäivän monimutkaiset ongelmat. Voidaan varmaankin sanoa, että tiedotte antoi paljon ruusuisemman kuvaan äänestysinnokkuudesta, väkivallan tasosta, petoksesta, ja ongelmista, jotka liittyvät siis äänestysinnokkuuteen ja siitä, että vaalitarkkailuryhmä voi yleensä tehdä työtänsä eri puolilla maata. Loppuraportti tulee olemaan varmasti vakavahenkisempi ja suhtautumaan tarkemmin eri ongelmiin. Mitä enemmän kansainvälinen yhteisö yrittää tässä nähdä myönteisessä valossa vaalit, sitä enemmän se vie uskottavuutta itseltänsä Vaaleissa oli paljon ongelmia ja paljon petosta ja sitä ei voida kansainvälisen yhteisön tasolta piilotella eikä kukaan hyödy, jos äh, ei rehellisesti arvioida tilannetta tulevina viikkoina. Sitten haluaisin puhua seuraavaksi naisten oikeuksista. Tänä vuonna äh, liittyen myös vaaleihin on, parlamentti ja presidentti hyväksyivät keväällä lain. Ja tässä oli useita artikloja, joissa kiellettiin naisten poistuminen kodeista, huoltajaoikeudet miehille ja isille ja tässä oli monia ongelmia ja tämä johti kansainväliseen hälyyn asiasta. Monet kansainväliset yritykset, yhteisöt puhuivat tästä asiasta ja tässä vahvasti painostettiin presidenttiä, jotta saataisiin uusi prosessi. No, lakia muutettiin, pahimpia artikloja poistettiin, mutta monet vielä jäivät sinne mukaan. Ja paljon aikaan tämä asia viljennettiin. Oli selvä, miksi presidentti teki tämän. Tämä oli osa vaalidiiliä, jotta saataisiin jo, joidenkin shia-yhteisöjen äänet. Ja tämä osoittaa osittain sitä suuntausta, mitä, enem, mitä heikommaksi presidentti on muuttunut, sitä enemmän hän fundamentalisti yhteisöihin tukeutuu. Ja tämä tietysti vaikuttaa naisten oikeuksiin, joten minä todella kehoittaisin Euroopan unionia äh, tarttumaan tähän asiaan ja puhumaan siitä, koska teillä on mahdollisuus tehdä todellinen vaikutus, kun asia otetaan puheeksi. Haluaisin lyhyesti vielä kiinnittää huomionne äh, vaaliväkivaltaan naisia kohtaan. Tästäkin on laki, siis äh, väkivalta naisia kohtaan, ja tässä, tämä laki tuo tiettyjä parannuksia naisten asemaan, mutta se, tämä laki tarvitsee tukea, se tarvitsee valvontajärjestelmän, se ei ole vielä ihan päässyt maaliinsa, joten toivottavasti tulee paljon valvontaa sen osalta, että tämä lainsäädäntö todella hyväksytään ja pannaan täytäntöön. Ja lopuksi vielä naisten oikeuksista eräs asia. Jälleen samoilla linjoilla kuin mitä sanoin tuossa siitä, että hallitus yhä enemmän tukeutuu konservatiivisiin yhteisön osioihin, niin tässä mennään vuoropuheluun Talebanien kanssa, eritoten kun tilanne on edelleen hyvin epävarma. Ja tuntuu, että tästä tulee tällainen poliittinen exit-strategia Mm, jos poliittista strategiaa ei saada näyttää, että tämä on ainut suunta, minne voidaan mennä. Ja minä todella varoittaisin siitä, että tämä tehtäisiin, e, jos ei kiinnitetä huomiota, mitä tämä tarkoittaisi naisten oikeuksille ja yleisesti ottaen ihmisoikeuksille, kun otan esille tämän asian. No, kuten Shia-lainsäädäntö osoittaa, niin perustuslaki ei riitä naisten oikeuksien puoltamiseksi, kun tehdään poliittisia sopimuksia, joten todella kehottaa sen, että ottaisitte tulevina kuukausina vuosina tämän asian hyvin vakavasti. Ja lopuksi vielä rankaisemattomuudesta ja sotarikoksista. No tietysti nämä asiat liittyvät toisiinsa, mutta yksi huolestuttavimmista asioista ihmisoikeusyhteisölle tällä hetkellä näin vaalien jälkeen on se, mikä vaalien vaikutus tulee olemaan poliittiseen järjestäytymiseen, siis seuraavan hallitukseen. Presidentti on tehnyt ähm, diilejä, sotalordien kanssa eri etnistä ryhmistä. Ja tässä on tehty paljon sopimuksia, paljon työpaikkadiilejä. Ja kun vaalit ovat ohi, niin sitten useita työsopimuksia tehdään ei ansioiden, vaan näiden diilien pohjalta. Tämä on todellinen huoli. Ja meillä ei ole mitenkään hyvää va- tarkastusvalvontaprosessia käytössä. Ja niin- nämä prosessit ovat heikkoja, ja niitä täytyy vahvistaa. Ja eritoten ottaen huomioon nyt Euroopan unionin sitoumus äh, hallinnon rakentamiseen, kapasiteetin vahvistamiseen Afganistanissa. Teillä on tärkeä rooli ja te voitte varmistaa sen, että nämä nimitykset tehdään enemmän ansioiden pohjalta, koska muuten monet ongelmat ja todella pahat ihmisoikeusloukkaukset tulevat jatkumaan maassa. Entiset sotalordit ja rikolliset pitävät kynsin hampain kiinni tällaisen mallin kautta vallasta, ja he ovat lain yläpuolella. Ja jos näitä asioita ei oteta vakavammin ja enemmän poliittisesti painosteta hallitusta ja enemmän Äh, annetaan mahdollisuuksia kansainväliselle yhteisölle toimia myös rahoituksellisesti äh, Afganistanissa, niin ihmisoikeus- ja naisoikeus tulevaisuus näyttää äärimmäisen synkältä. Oikein paljon, Rouva Reid. Ähm, me olemme taas kuulleet hyvän esimerkin siitä, miten tärkeää äh, gender-näkökulma eli naisten oikeudet tässä ihmisoikeuskeskustelussa on. Ja, mm. ja myöskin vaalitarkkailussa meidän täytyy nähdä se, että, että monissa maissa – naisten mahdollisuus osallistua vaaleihin täytyy aivan erikseen huomioida. Ja kiitos, että muistutitte meitä tästä kyseenalaisesta laista, joka, joka sortaa naisten oikeuksia ja joka on ristiriidassa perustuslain kanssa. Ja tehän sanoittekin, että ei riitä naisten oikeuksien turvaamiseksi, että, että asiat on mainittu perustuslaissa. Ja tähän Euroopan parlamentin täytyy kiinnittää huomiota. Ja muutenkin ihmisoikeusaliovaliokunta on, on erittäin eh, kiinnostunut nyt tästä tilanteesta, koska myöskin meidän eh, tavallaan niin kuin valvonnassamme olevaa Euroopan eh, ihmis- demokratia- ja ihmisoikeusrahoitusinstrumenttia käytetään tässä vaalitarkkailussa. Ja, ja meidän velvollisuutemme on nyt ottaa tarkasti selvää, mitä, mitä tapahtuu, ja myös osallistua seurausten kantamiseen. Antaisin nyt Euroopan komission edustajalle eh, David Tierille mahdollisuuden muutaman minuutin ajan eh, kertoa tilanteesta ja, kommentoida komission näkökulmasta keskustelua. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja ja haluaisin heti aluksi sanoa, että on erittäin hyvä, että herra Lankari on täällä hän tullut Kabulista asti tänne. Me seuraamme läheisesti sitä työtä, mitä Afganistanin riippumaton ihmisoikeuskomissio tekee, ja me tiedämme, kuinka vaikea sen työ on, koska sen täytyy sovittaa yhteen roolinsa hallituksen elimenä ja samalla yrittää viedä eteenpäin Afganistanin kansainvälisiä sitoumuksia, joita kansainvälinen yhteys, yhteisö tukee. Me olemme myös hyvin paljon samaa mieltä sen kanssa, mitä kuulimme juuri Rachel Reediltä. Mä muistuttaa minua puheenjohtajan, tiedä oletteko nähneet sen eilisen eh, International Herald Tribunein eh, pilapiirroksen, jossa Obama sanoo Karzaille, eh, te ette ymmärrä demokratiaa, ja presidentti Karzai vastaa, te ette ymmärrä Afganistania. Siinä on hippunen totuutta mukana. Me olemme aina ajatelleet, että meidän tulisi vakuuttaa afganistalaiset kollegamme – että he hyväksyisivät tärkeitä ihmisoikeussopimuksia ja kehittäisivät vapaata tai tiedotusvälineitä. Ja kyllä edistystä on tapahtunut, muutosta on Talebanin ajoista, mutta on totta, sopimus voidaan ratifioida, mutta sitten se pitää vielä mukauttaa kansalliseen lainsäädäntöön ja se täytyy toteuttaa. Ja me olemme nähneet, että sananvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus on joutunut painostuksen alaisesti viime vuosina. Siksi EU yhdessä Norjan kanssa julkisti julkilausuman tiedotusvälineiden vapaudesta aikaisemmin tänä vuonna. Olemme erittäin huolestuneita naisten tilanteesta. Se on huonontunut joissain suhteissa ja palaan siihen kohta. Pääasia edessämme on nyt tietenkin vaali, vaalit ja vaalien tilanne. Nämä olivat ensimmäiset Afganistanin järjestämät vaalit ja niiden järjestäminen vaikeassa turvallisuustilanteessa, huonontuvassa turvallisuustilanteessa oli suuri haaste ja tavallaan on voitto, että se on ylipäätänsä, että on ylipäätänsä onnistuttu järjestämään nämä vaalit, mutta kuten Langar ja Reid ovat osoittaneet joissain maan kolkissa vaalivilkkaus oli hyvin alhainen, valitettavan alhainen. Kandaharissa se kai oli alle kymmenen prosenttia me olemme seuranneet tätä äh, kenraali Moriolin johtavan vaalitarkkailumission kautta. Äh, se on ollut paikan päällä heinäkuun, alu, äh, kesäkuun, heinäkuun alusta lähtien ja sen tarkoituksena on seurata vaaleja ympäri maata ja vetää johtopäätöksiä vaaliprosessin edistyessä ja nyt presidenttivaalien jälkeen meidän täytyy ryhtyä katsomaan parlamenttivaaleja, jotka on järjestettävä ennen ensi vuoden kesäkuuta. Ja voitte nähdä, että ähm, vaalien aikana valitarkkailijoiden äh, antama julkilausuma, siihen on lisätty nyt uusi julkilausuma, joka tukee nyt vaalivalituslautakunnan tuke, äh, työtä ja sen harteillahan on valtaisa tehtävä. Ja tämä tehtävä on muuttunut vaikeammaksi, sitä ei voi kiistää johtuen siitä, että riippumaton vaalikomissio on päättänyt julkaista ennakkotuloksia antaen herra Garsaille yli 50 prosenttia vaikka tällä hetkellä on hyvin suurta epävarmuutta siitä, mitkä luvut tässä ovat mukana tässä kokonaisluvussa. Ja on valituksia 2200 tai yli 2200 valitusta, joita vielä tutkitaan. Noin 600 äänestyspaikkaa oli epäilyttäviä. Joitakin niitä kutsuttiin haamuäänestyspaikoiksi. äänestyspaikoiksi ja onko osa tai kaikki äänistä, jotka tulevat näiltä haamuäänestyspaikoilta mukana tässä tuloksessa, joka julkaistiin, niin sitä me emme tällä hetkellä tiedä. Mutta tärkeää on se, että oikeudellinen prosessi kulkee eteenpäin ja että IEC ja vaali, komissio vastaavat tehtävistään näiden vaalien uskottavuus on erittäin tärkeää Afganistanin demokraattisen kehityksen kannalta. Meidän vaalitarkkailumissiomme on paikan päällä siihen asti, kunnes vaalimenettely on saatettu päätökseen. Ja jos päätetään, että toinen kierros järjestetään, niin he tulevat olemaan siellä paikan päällä. Ja vasta sitten, kun meillä on kokonaiskuva, voimme tehdä kattavan raportin Afganistanin presidentinvaaliista ja antaa niitä käytännön neuvoja, joita, jotka mainitsin. Kuten sanoin, myöskin ensi vuoden vaalien valmistelu on prioriteetti, koska ne potentiaalisesti voivat olla vieläkin tärkeämmät, jotta vahvistettaisiin demokraattisen järjestelmän uskottavuutta Afganistanissa. Ja toivon kovasti, että että silloin meillä on mahdollisuus käydä vuoropuhelua uuden hallituksen ja, ja eri elinten kanssa, jotta meidän suosituksiamme seurattaisiin. Keskustelu tästä tarkastusprosessista, on, joka mainittiin aikaisemmin, on aloitettava niin pian kuin mahdollista. Tämä liittyy läheisesti myöskin aseistettujen ryhmien aseista riisustaan, mutta tässä ei ole kaikki afganistalaiset aivan oikein odottavat, että näitä kysymyksiä käsitellään ja on selvää, että parlamenttivaalit tulevat olemaan todellinen koetinkivi. siirtymävaiheen oikeusjärjestelmä ja nämä tarkastukset ovat tietenkin tärkeä kysymys Afganistanissa tällä hetkellä, mutta ne ovat todella tarpeen, jotta hallitus voisi olla legitiimi, koska sen edustajat julkisuudessa, niiden on oltava vastuussa tämänhetkisistä tulevista ja menneistä toimistaan. Sitten vielä ehkä ihmisoikeusnäkökulmaa. Te varmaan olette tietoisia siitä, että neuvosto on pyytänyt komissiota ja neuvoston sihteeristöä pohtimaan uutta lähestymistapaa Afganistania ja myös Pakistania kohtaan, ja me tällä hetkellä työstämme sitä. Se tulee toivottavasti tuottamaan asiakirjan, joka määrittelee paremmat poliittisen käyttäytymisen standardit, mitä tulee oikeusvaltioperustaan, periaatteeseen tai korruption torjuntaan tai naisten oikeuksien edistämiseen. Tämä on erittäin tärkeää, jos haluamme menestyksekkäästi tehdä yhteistyötä uuden hallinnon kanssa mutta meille on ollut jo hyvin selvää pitkään se, että hallituksella tulee olemaan vaikeuksia saavuttaa uskottavuutta kansalaisten keskuudessa, oli kyse sitten palveluista tai turvallisuudesta ja tietenkin ihmisoikeuksien suojelusta, erityisesti naisten oikeuksien. Se, että vähän ennen vaaleja siirtymäajan hallitus vaikutti tähän oli erittäin hankala kansainväliselle yhteiskunnalle ja tämä laki, josta keskusteltiin, sitä ei kukaan voi hyväksyä. Tämä laki, joka koskee naisiin kohdistuva väkivalta, se mainittiin jo, se on tärkeä edistysaskel, mutta on suuria huolenaiheita ja YKn raportit naisiin kohdistuvasta väkivallasta ovat lisääntymässä, erityisesti julkisuudessa erittäin ongelmallinen on eräs yleinen ongelma Afganistanissa, nimittäin oikeusjärjestelmän riittämättömyys. Sillä ei ole riittävästi valitusoikeuksia. Ja sitten tämä laki, joka hyväksyttiin, me pelkäämme, että medialaki, se ei takaa kansallisen ATA viest, viestintäyhtiön riippumattomuutta. Tämän jälkeen oli vielä korkeimman tuomioistuimen päätös, mutta mielestäni tämä on oire Afganistanin poliittisen elämän standardista. Tämä on asia, jota haluamme käsitellä. Kiitoksia. Kiitos erittäin paljon komission edustajalle. Nyt on kuitenkin aika suorasanaisesti sanottava, että, että parlamentin näkökulmasta tämä vaalitarkkailumissio ei alun perinkään täyttänyt tällaisia perusedellytyksiä, joita, joita on asetettava vaalitarkkailumissiolle. Ja tässä on käytetty paljon myös tämän, tämän eurooppalaisen demokratia- ja ihmisoikeusrahoitusinstrumentin rahaa, ja komissio nyt on, on muutaman selityksen velkaa tästä tilanteesta, jossa olemme. Ää, ähm, nyt avaan keskustelun, ja minulla on tässä ilahduttavan monta puheenvuoropyyntöä kollegoilta luettelen tämän puheenvuorolistan. Eh, rouva Anrikin, eh, rouva Omen Räytten, herra Hauit, herra Kasak, herra Obiols ja kysyn, haluaako rouva Svensson puheenvuoron. Eh, sitten lisään vielä Lohbillerin ja Kill Nielsenin ja herra Gzib. Ehm, koska näitä puheenvuoropyyntöjä on aika monta, niin pyytäisin, että olette suhteellisen tiivissanaisia. Jos teille sopii, niin saamme sitten vielä kunnollisia vastauksia vierailtamme. Eh, ensimmäiseksi rouva Andrikiinen, varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puhujoita heidän esityksistänsä. Ne olivat erittäin mielenkiintoista kuultavaa. Vuosi sitten minulla oli mahdollisuus vierailla Afganistanissa. Tapasin ministereitä Kabulissa ja minulla oli mahdollisuus myös vierailla Korin maakunnassa ja tavata siellä kuvernööriä. Siellä puhuttiin paljon presidentinvaaleista. Tapasimme myös niitä, jotka olivat mukana vaaliprosessi- ja kampanjajärjestelyissä. Nyt oli mielenkiintoista kuulla lopputuloksesta. Muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin herra Langarille. Vaalien jälkeen Euroopan unionin päävaalit tarkkailija Philip Morion antoi lausunnon ja siteraan. Se, mitä me olemme nähneet, pidettiin vaalitarkkailijoilta mm, vaalitarkkailijoimme mielestä metodologialtaan hyvänä ja oikeudenmukaisena, mutta vapaana ei joissakin osissa maita koska vaaleja häirittiin. Onko teillä kommentteja tähän? Onko teillä näkemy- Oletteko yhtä mieltä tästä arviosta? Ja myös kysymykseni kaikille puhujille. Mikä on teidän näkemyksenne kansainvälisestä vaalitarkkailusta, sen laadusta? Oliko se riittävää vai ei? Sitten asia, johon jotkut teistä jo puuttuivatkin. Jos tulee toinen kierros presidentin vaaleissa, niin uskotteko, että Taleban käyttäisi tätä poliittisen tilanteen lisäepävakauttamisen Afganistanissa CNNllä ja BBCllä? Katsoin niitä lehdistötilaisuutta vaalikomission puheenjohtaja puhui siinä ja hän sanoi, että pari-kolme kuukautta menee kaikkien valitusten tutkimiseen, joten jo nyt tiedätte, että tämän, tässä on paljon epävakautta maassa tämän asian osalta. En tule nyt kysymään mitään naisten osallistumisesta, koska te jo katoitte tämän asian puheenvuoroissanne, mutta on paljon sanottavaa tietysti tästä asiasta, mutta nyt yksinkertaisesti täytyy hieman säästää aikaa. Sitten mediakatte. Oliko presidentti ja maa kuntavaali, neuvostovaalien mediakate puolueetonta ja vapaata. Te sanoitte, että yhden minuutin televisioaika maksoi 600 e-, dollaria ehdokkailta, niin silloin ei ollut ilmeisesti mahdollisuus vapaaseen televisioaikaan ehdokkaiden taholta. Uh, uh, Ikävä velvollisuuteni on sanoa, että jos kaikilla kollegoilla on niin paljon kysymyksiä kuin varapuheenjohtaja Andre Kinnelle, joten emme pääse kovinkaan paljon pitkälle eteenpäin. Olen pahoillani joutua sinne huomauttamaan niin tänne. Edustaja Omenraud. Eh, puheenjohtaja, suur kiitokset eh, vierailemme alustuspuheenvuoroista. Ja kiitokset myöskin Rova Hörkenen kysymyksistä. Hän jo esittikin osa minun ajattelemista kysymyksistä, mutta nyt seuraavan asian. Minkälaista tietoa vaalitarkkailijaryhmä on saanut paikan päällä? Käsittääkseni reaktiot vaalien jälkeen olivat paljon myönteisemmät kuin mitä tällä hetkellä tilanne tässä on. Tähän liittyy jonkinlaisia tiedonvälitysongelmia. Miten vaalit järjestettiin ja ollaanko siirtymässä toiselle kierrokselle vai ei? Ja mitä mieltä olette ensi vuoden vaaleista? Minkälainen tilanne naisilla tulee tässä yhteydessä olemaan? Niin kuin kaikki tietävät, naisten asema on huono, mutta kuitenkin samanaikaisesti naisten asiaa pyritään edistämään. Mitä pystymme tekemään tämän asian eteen? Sitten puheenvuoro on herra Hauitilla. Olkaa hyvä, herra Hauit. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitokset myös puhujille. Ja pahoittelen, että tulin tässä vasta hieman myöhemmin tänne haluaisin kiittää ja toivottaa teidät tervetulleeksi tänne kokoukseemme. Human Rights Watchin edustaja puhui vaalitarkkailijoista ja tämä aihe on erittäin vakava. Minä uskon, että Euroopan unionin vaalitarkkailijat ovat tehneet parhaansa toimijakseen puolueettomasti on aivan oikein, että te esitätte omat riippumattomat näkemyksenne, mutta minulla on täysi luottamus vaalitarkkailijan missioon ja siihen, että se on tehnyt hyvää työtä. Herra Morion ja parlamentti kuulisivat suoraan tässä asiasta. Olisi hyvä kenties keskustella tästä ja tätä voitaisiin tällaista tapaamista suunnitella, mutta haluaisin esittää Human Rights Watchille kysymyksen. Etuna siitä, että tulitte tänne puhumaan tästä on se, että te olette niin Afganistanissa kuin muuallakin nähneet vaalia eri paikoissa nyt viime aikoina. Meille monille ei ole vielä selvää tämä, mutta on valtaisia raportteja prosessipetoksista. Yksikin niistä riittää esittää, jo, jotta esitetään kysymyks, kysymys siitä, että muuttiko tämä petos lopputulosta. Moneen otteeseen, monesti usein löydetään näitä petoksia, mutta sitten sanotaan kuitenkin, että kansan tahto, kansan ääni on kuulunut. Onko nyt näin myös Afganistanissa? Luotetaanko tähän? Ja sitten toiseksikin reaktiot eri puolilla maailmaa. No, on suuri ero petosten ja suunniteltujen petosten välillä. Oliko tämä järjestäytynyt yritys vääristää vaalitulosta maassa, joka on hyvin hankalassa tilanteessa, jossa on suuria konflikteja ja ja jonka vaaleissa voidaan jo odottaakin teknisiä vaikeuksia. Olisi hyvä kuulla Human Rights Watchilta tästä. Ja voisitteko, no voisin sanoa tässä nyt, että en suhtaudu suurella myönteisyydellä niihin, jotka sanovat, että me voimme kyllä parantaa tätä seuraavaa kertaa varten. No totta kai se voidaan tehdä, mutta vaalien täytyy olla hyvät jo nyt Afganistanissa, joten täällä Brysselissä nyt vain sanotaan, että löysimme tällaisia tällaisia petoksia ja sitten vielä parannetaan tätä seuraavaa kertaa varten. Haluaisin kysyä Human Rights Commission edustajalta, että voisiko hän kertoa meille jotain tästä siirtymästrategiasta tästä. Tiedän, että tässä on ollut ongelmia, vaikeuksia ja kenelle tahansa puhujalla sitten lopuksi vielä tullaan lisää ponnistelemaan, jotta voitaisiin vahvistaa Afganistanin turvallisuusjoukkojen kapasiteettia nyt kun tällainen uusi strategia on syntymässä. En varmaankaan voi teiltä kysyä, miten he kykenevät turvallisuusasioihin vastaavaan, mutta varmasti voin kysyä teiltä, että millä tavalla nämä joukot sitten voivat vastata ihmisoikeusvaatimuksiin ja kansainväliseen lainsäädäntöön, minkälainen kapasiteetti niillä nyt on ja miten nopeasti voidaan odottaa, että heidän roolinsa kehittyy ja kapasiteettinsa paranee. Thank you, Mr. Howitt. Seuraava puheenvuoro herra varapuheenjohtaja Kasak, olkaa hyvä. Благодаря, госпожо председател. Искам аз от своя страна също да благодаря на нашите гости. Kiitos. Minäkin omasta puolestani haluaisin esittää kiitokset vieraillemme heidän äärimmäisen kiinnostavista puheenvuoroistaan ja kaikesta siitä tiedosta, jonka saimme juuri kuulla. Se todistaa sen, miten köyhästä maasta on kysymys. Afganistanin kansa on myöskin viime vuosikymmenten aikana joutunut kärsimään järkyttävällä tavalla sotien vaikutuksista, ihmisoikeuksien polkemisesta ja muutoinkin raskauttavasta tilanteesta. Haluaisin esittää täsmällisen kysymyksen vierailemme ensinnäkin vaalien tuloksista – Olemme saaneet kuulla sekä komission edustajilta että kansalaisjärjestöjen edustajalta, että erilaisia rikkeitä äh, on sattunut vaalien järjestämisen yhteydessä. Ja näin ollen voidaan olettaa, että jos uusi äänestyskierros järjestetään, äh, samaan törmätään myöskin siinä yhteydessä – Minkälainen painoarvo vaaleilla ylipäätään on ja mitä vaikutusta sillä on kansainvälisesti asiaa tarkastellen? Sitten toinen kysymys liittyen naisten oikeuksiin. Näin elokuvan, jossa näytettiin tilanne, jossa nuori tyttö joutui pukeutumaan mieheksi vanhempien määräyksestä talibaneja äh, paetakseen. Lopulta elokuvassa äh, kuitenkin nähtiin äh, tytön järkyttävä kohtalo. Hän, hänet paljastettiin ja, ja hänen tilanteessa kiristyi. Mitä ajattelette tämän tyyppisestä tilanteista ja naisen asemasta, naisten asemasta ylipäätään? Afganistan kuitenkin kuuluu erilaisiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimusten piiriin, erilaisten sopimusten piiriin. Miksi e, se ei pidä sitoumuksistaan kiinni ja mitä voitaisiin tehdä, jotta näin jatkossa kävisi? Kiitos herra Kazak. Sitten vielä tällä kierroksella lopuksi haluaisin antaa puheenvuoron naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnan puheenjohtaja e, Roa Svenssonille. Olkaa hyvä ja sitten kuulemme vastauksia ja sitten otamme toisenkin. Thanks, uh, Mrs. Chair, and thanks a lot. Kiitoksia ja kiitokset tästä mahdollisuudesta osallistua tämän päiväiseen kokoukseen. Toivon, naisten oikeuksien valiokunnan puheenjohtajana, että meillä voi olla hyvää yhteistyötä valiokuntiemme välillä ja olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Haluaisin kiittää puhujia niistä tiedoista, joita tänä päivänä olemme täällä saaneet. Minulla on muutama lyhykäinen kommentti ja kysymys esitettäväksi heille. Afganistanin kansainvälisen äh, asioiden hoidon vuosina naisten oikeudet ovat olleet korkealla esityslistalla, mutta valittelen sanoessani tänä päivänä, että naiskysymykset ja muut tällaiset pehmeät kysymykset ovat ikään kuin täysin tippuneet pois agendalta. Ja minun mielestäni tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin, mielestäni kansainvälinen yhteisö hyvin pitkään suhtautui naivisti siihen, missä määrin ja mistä syystä naisia vainottiin ja syrjittiin Afganistanissa. Ja Tämän vuoksi huolimatta kaikista hyvistä aikeista emme ole onnistuneet tukemaan Afganin naisia sosiaalisesti, poliittisesti ja taloudellisesti. Ja toiseksikin viime vuosina Euroopan ja laajemminkin kansainvälisen yhteisön sitoutuminen Afganistanissa on sotilaallistunut ja tämä on taas syrjäyttänyt naisten oikeudet esityslistalta. Naisten mahdollisuus antaa oma panoksensa ja vaikuttaa konfliktin loppumiseen ja heidän kärsimistänsä konfliktissa. Sitä ei ole pidetty missään määrin tärkeänä poliittisena ja turvallisuuskysymyksenä ja tuleva Euroopan unionin Afganistan strategian uudelleen tarkastelu. Siinä pitäisi asianmukaisesti kiinnittää huomiota naisten asemaan. Tämä pitäisi tehdä tunnustamalla ja tukemalla naisia, jotka voivat toimia aktiivisesti Afganistanin konfliktissa yhteisöissä, jotka suoraan kärsivät tästä konfliktista. Sitten vaalit ja naisten osallistuminen näihin vaaleihin. Mielestäni pelokkaat ja vainotut kansalaiset eivät joko pysty äänestämään ollenkaan tai eivät pysty äänestämään itsenäisesti. Ja tämän vuoksi tämä pätee siis naisiin kuin miehenkin. Minulla on, olen saanut jotakin tietoja ja niin, mu, niiden mukaisesti on tapahtunut naisäänestäjien ylirekisteröintiä Afganistanissa. Voivatko naiset Afganistanissa valita, haluavatko he äänestys nimensä äänestyskorttiin vai ei. Ja tätä voidaan sitten käyttää siihen, että luodaan turhia tyhjiä äänestyskortteja. Siis tässä tulee ikään kuin haamu äänestäjiä naisten joukosta. Olisi erittäin hyvä saada hieman tietoja, onko tilanne todella tämä ja mitä voidaan tehdä tämän asian suhteen. Ja vielä kerran haluaisin sanoa, että toivon hyvää yhteistyötä tämän valiokunnan ja naisten oikeuksien valiokunnan välille. Meillä on samat edut ja intressit tässä ajettavina. Kiitoksia. Kiitos Rouva Svensson. On aivan selvää, että ihmisoikeus-alivaliokunnalla ja teidän johtamallanne naisten oikeuksien ja tasa-arvovaliokunnalla on hyvin paljon yhteistä ja tulemme varmasti tekemään yhteistyötä. No niin, nyt niin mielelläni kun antaisin vielä kollegoille eh, tällä kierroksella puheenvuorot, niin on luultavasti järkevämpää, että kuulemme hiukan kommentteja ja vastauksia. Ja sen jälkeen puheenvuorolistalla ovat rouva Lohbiler, herra Obios, eh, rouva Kiel Nielsen ja herra Grib. Ja sitten vielä haluaisin antaa Sari Kouvolle puheenvuoron. Hän on nimittäin tällaisen Afganistan Analysts Networkin edustaja, joka on, on tutkinut näitä vaaleja ja toimittanut hyvin kriittisen raportin niistä. Mutta nyt tosiaan kuulemme vielä kierroksen herra Langari, rouva Reid ja sitten komission edustaja herra Tier. Herra Langari, voitte vastata nyt teille esitettyihin kysymyksiin. Tässä oli hyvin vakavia, eh, vaikeita kysymyksiä. Ensinnäkin liittyen vaalipäivään ja kansainvälisten tarkkailijoiden rooliin. Minun mukanani olevani tietojen muhdana noin tuhat 106 kansainvälistä, jär, kans, kansainvälistä tarkkailijaa 30 järjestöstä osallistui tähän tarkkailuun, mutta koska turvallisuustilanne on erittäin huono sinä päivänä jopa Kabulissa, ei ollut liikennettä, monet ihmiset pelkäsivät pysyivät kotona. Jopa minun perheeni meni vain lähellä olevaan äänestyspaikkaan ja tuli nopeasti takaisin. Ihmisiä ei liikkunut paljon kadulla. Turvallisuustarkastukset olivat hyvin tiukat. Mutta eh, ihmisoikeuskomission eh, tarkkailijat, joita meillä oli 300 henkilöä, he eivät nähneet kansainvälisiä tarkkailijoita missään, tarkkailu, eh, missään äänestyspaikoilla Eli luullaan, että sen takia, että turvallisuustilanne oli erittäin vaikea. Mutta he olivat kuitenkin edustettuneet joissakin pääkaupungeissa, tärkeissä kaupungeissa, mutta emme tiedä kuinka paljon. He pitivät kuitenkin lehdistötiedotteita ja painostivat, ja tämä oli hyvä asia Meillä oli myös tarkkailijoita Aasian maista eurooppalaisten tarkkailijoiden lisäksi. Naisten oikeuksien tilanne Afganistanissa on erittäin vaikea kysymys tällä hetkellä. Miten meidän tulisi sitä käsitellä, jos matkustatte äh, Afganistanin kollegat käyneet huurissa, he tietävät tilanteen, mikä naisten asema siellä – he ovat usein kouluttamattomia. Ei tämä tarkoita ainoastaan, että meidän pitäisi opettaa heille, heidät lukemaan ja kirjoittamaan, vaan miten lisäämme heidän tietoisuuttaan heidän sosiaalisesta tilanteestaan ja monista muista kysymyksistään. Jopa vaalipäivänä monet naiset eivät tunnistaneet ehdokkaiden kuvia ja eivät pystyneet lukemaan näitä ehdokkaille annettuja numeroita. Ja sitten aviomiehet tai muut ihmiset näyttivät heille, että keitä heidän pitäisi äänestää. Jos menette Kabulin ulkopuolelle, niin näette, kuinka huono naisten tilanne on Afganistanissa. Tarvitaan hyvin paljon työtä, hyvin paljon toimia ja kärsivällisyyttä naisten tilanteen parantamiseksi, jotta he jokainen päivänä voivat puolustaa itse itseään ja päästä käsiksi kaikkeen Afganistanissa. Tietenkin meillä on muutamia erittäin aktiivisia naisia parlamentissa, hallituksessa, kansalaisjärjestöissä. He johtavat kansalaisjärjestöjä, se on hienoa, mutta ver- verrattuna naisten entisen tilanteeseen Afganistanissa olemme erittäin varhaisessa vaiheessa ja tähän täytyy kiinnittää huomiota. Sitten sitten oli kysymys kollegalta liittyen turvallisuusjoukkoihin ja miten niitä voitaisiin parantaa. Uskon, että tarvitaan hyvin paljon aikaa. Tällä hetkellä emme vielä luota kansalliseen armeijaan ja poliisiin. Uskon, että jonain päivänä, jos huomenna kansainväliset joukot sanoisivat, että he lähtisivät maasta, kahden tai kolmen kuukauden kuluttua tai vuoden kuluttua, niin uskon, että armeija ja poliisi sopisivat siitä, miten jakaa tehtävät. Ja uskon, että sinä päivänä Kabul jaetaan eri osiin, joita johtavat erilaiset ryhmittymät, joilla tällä hetkellä on tärkeä rooli armeijassa ja poliisissa joten kansainvälistä paikallaoloa tarvitaan siellä pidemmän aikaa. Ja amerikkalaiset ja eh, britit eh, ilmoittivat vähän aikaa sitten, että he aikovat pysyä pidempään siellä, ellei kansallinen poliisi ja armeija pysty takaamaan turvallisuutta siellä. Tämä turhauttaa talibaneja eh, ja estää heitä menemästä eteenpäin. Mitä tulee kansainvälisiin voimiin, heidän huoleensa ja pettymyksensä samanaikaisesti kun Taliban saa lisää vahvuutta. Miten kansainvälinen, jär... kansainvälinen yhteisö voisi haastaa Talibanin osoittamalla, että he tukevat Afganistania ja ovat vakavissaan Afganistanin tilanteen suhteen? Jos talibanit saavat Afganistanin, niin siitä tuntuu suurta uhkaa eh, Aasian maille, Lähi-idälle ja lopulle maailmalle. Erittäin tärkeitä kysymyksiä otettiin täällä esiin. Obama syyttää eh, Karsaita siitä, että hän ei tunne demokratiaa Karsaa ja Obamaa siitä, että hän ei tunne Afganistania, tämä pilapiirros siis. Hän on tavallaan oikeassa koska Afganistanin tilanne on erittäin hankala. Me olemme satoja vuosia eurooppalaisia valtioita jäljessä. Miten voimme toteuttaa tämän päiväiset korkeat kansainväliset standardit Afganistanissa, naisten oikeudet, miten voimme vahvistaa naisten valtaa Afganistanissa, tehdä sitä kuten Euroopassa – me tarvitsemme hyvin paljon ponnisteluja myöskin sellaisiin asioihin kuin sähköistäminen, <clears throat> koulutus. Useat tytöt eivät 13 vuoden jälkeen enää pysty menemään kouluun maaseudulla, koska koulut eivät ole lähellä heidän kotiaan. Heidän täytyy kävellä yli kymmenen kilometriä ja on turvallisuus ongelmia, joten he eivät voi jatkaa koulutustaan. Eli jos nainen ei ole saanut koulutusta, miten voimme odottaa, että he puolustavat oikeuksiaan? Miten voimme odottaa, että he osallistuvat täysin yhteiskuntaan? Joten monia ongelmia on. Kyllä Karsain kohtaan esitetty syytös on myös oikeassa sitä, että hän ei tunne demokratiaa, koska on paljon korruptiota, oikeusjärjestelmä on heikko. Se on aivan totta ja minäkin uskon niin. Sitten sitten kysymys, että jos vaalit menevät toiselle kierrokselle – tämä on dilemma kaikille, sekä afganistanilaisille että kansainväliselle yhteisölle. Miten voimme saattaa päätöksen ensimmäisen kierroksen? Tämä on suuri haaste vaalivalituslautakunnalle. He voivat katsoa, kuinka paljon valiurnia on tullut eri paikoista, joita epäillään petoksesta ja niin poispäin. Miten he voivat hylätä ääniä ja niin poispäin. Tämä on suuri haaste. Mutta myös sen jälkeen, kun jotain valiurnia on hylätty ja kaikki 600 vakavaa valitusta on käsitelty – jä, jäljelle jää vielä osuus, että ei voida saattaa vaaleja päätöksen, ei saa päästä 50 prosenttiin. Jos yksi ehdokas ei pääse siihen, niin sitten mennään seuraavalle kierrokselle. mutta meidän täytyy olla valmistautuneita toiselle kierrokselle, jos sellainen tulee, koska se kuuluu demokratiaan, muuta tietä ei ole. Sitten esitettiin kysymys liittyen Afganistanin lainsäädännön tilaan, että lait eivät ole kansainvälisten ihmisoikeussopimusten mukaisia, vaikka Afganistan on useita allekirjoittanut kuusi sellaista. Ainoastaan same. Uh, I should make you notice that uh, when the Ainoastaan kansainvälinen uh, kun perustuslaki sopi, perustuslaki allekirjoitettiin 2004, niin keskusteltiin hyvin paljon siitä, voitaisiinko tämä, miten tämä perustuslaki voitaisiin kansainvälisesti hyväksyä. Tämän pitäisi olla kansainvälisten sopimusten mukainen, mutta minkäänlaista lainsäädäntöä ei voi tehdä Afganistanissa, joka on ristiriidassa islamin periaatteiden kanssa. Nämä kaksi asiaa, kaksi artiklaa ovat aina ristiriidassa toistensa kanssa. Miten nämä voidaan yhdistää? Tämä on erittäin vakava laki, josta oli täällä puhetta. Minun on kerrottava teille, että ennen kuin tätä lakiluonnosta siitä keskusteltiin ministeriön ja oikeusministerin kanssa, ihmisoikeuskomissio otti tämän asian esille kansalaisyhteiskunnan kanssa. Ja loppujen lopuksi he tekivät eh, muutamia ehdotuksia. Ja Tämä asia otettiin käyttöön myös YK-edustajien kanssa. Otettiin esille se, että tämä laki aiotaan esittää parlamentille ja hyväksyä. Mikä on teidän kantanne, kysyttiin, mutta valitettavasti silloin kukaan ei ottanut sitä vakavasti. Tämän jälkeen kun tämä meni parlamentin läpi, niin silloin nousi suuri kohu. Ja parlamentissa on hyvin paljon hyvin konservatiivisia kansanedustajia, jotka, äh, entisiä musahadineja, jotka äh, taistelevat islamilaisen valtion puolesta. Tämä oli ongelma. Mutta ihmisoikeuskomissio yhdessä kansalaisyhteiskunnan kanssa teki jotain asian eteen. Niin, olen lopettamassa. Valitettavasti presidentti hyväksyi sen ja kiitän kansainvälistä yhteisöä siitä, YKta, kansalaisjärjestöjä, ihmisoike- naisten oikeusaktivisteja, ihmisoikeusaktivisteja, että he nostivat tämän asian esille ja painostivat presidenttiä muuttamaan tämän lain. Tämän seurauksena yli 70 vakavaa artiklaa on poistettu, monia muita artikloja on parannettu, mutta silti on vielä suuria ongelmia. Tarvitaan aikaa, ponnisteluja. Me ihmisoikeusvaliokunnasta, äh, ihmisoikeuskomiteasta, miten, miten tämä pitäisi tehdä. Tämä on erittäin perinteinen konservatiivinen muslimiyhteiskunta tällaisia määräyksiä on pyhässä Koranissa, emme niitä sieltä voi poistaa. Tämä liittyy erittäin vakaviin kysymyksiin, jotka taas toisaalta ovat ristiriidassa kansainvälisten sopimusten kanssa. Nämä vakavat ongelmat on jo poistettu. Ja meidän komissiomme vieraili lain laatian kanssa ja paljon on tapahtunut, mutta Meillä on hyvin paljon ongelmia ja haasteita Afganistanissa, eikä vain yhdellä alalla, monella eri aloilla. Monet eri elementit ovat monissa eri, monilla eri aloilla on tehtävä jotain, jotta päästäisiin eteenpäin. herra ja nyt pyydän ehkä hiukan tiiviimpää vastausta. If, Mrs. Reid, if you could be kind to speak a little bit Uh, more briefly so we have uh, time for a second round of questions and comments by members. So Mrs. Reid, the floor sure. is yours. Um, briefly on those election questions, um, would a second round... Lyhyesti vaali kysymyksestä. Jos tulee toinen kierros, meneekö se Talebaneille? Toinen kierros, tuleeko silloin olemaan yhtä paljon väkivaltaa ja petoksia? kuin ensimmäisellä. Tämä on vaikea asia tietää. Tietysti täytyy ponnistella, että niistä tulee varmemmat, turvallisemmat ja rehellisemmät. Vaalit edustavat kansan tahtoa riippumatta tästä petoksen tasosta, mutta selvästi, selvä on, että Karsa on johdossa. Onko hän yli, saanut yli puolet äänistä vai ei? Me emme vielä tiedä, tuleeko toista kierrosta, mutta kysymys sitten vielä, onko valitus lautakunnalla todella kapasiteettia hoitaa tämä koko työ? Vilpittömästi sanottuna todennäköisesti ei, koska sehän muodostettiin hyvin vähän ennen vaaleja ja sillä ei ole tarpeeksi rekrytoitua henkilökuntaa. Kenties sillä ei ole kapasiteettia saada tätä petosmäärää alle puoleen tässä, mutta jos katsotaan sanotte, että ei pidä katsoa vain tuleva, tuleviin vaaleihin, vaan tämänhetkistä tilannetta olette aivan oikeassa. On äärimmäisen tärkeää, että valituslautakunnalle annetaan täysin tilaa ja aikaa tehdä, vaikka siihen menisi kuukausia. Ihan Afganistanin demokraattisen tilanteen nimissä. Täällä oli useita kysymyksiä myös tarkkailusta eritoten eurooppalaisten missiota. Kysymys ei ollut pelkästään eurooppalaista. Kenties minä Äh, sanoin ensimmäisessä puheenvuorossani tämän väärin, mutta alkuperäisessä ensimmäisessä lehdistötiedokkeessa oli ongelmia. Oliko tässä nyt virhe tarkkailussa vai oliko tämä poliittinen päätös? Jätän tämän teille, mutta äh, eurooppalaiset olivat äh, hyvin positiivisia ensimmäisissä kommenteissaan äänestysinnokkuudesta ja niin edelleen. Sitten hieman perääntyivät tässä. Eh, ja vaalipäivänä sanottiin, että talebanit eivät olleet onnistuneet häiritsemään vaaleja, eh, ja, mutta kuitenkin pari 300 hyökkäystä tapahtui maassa. Hyvin monet tahot tutkivat sitä, mitä Afganistanissa tapahtuu, mutta on myös eh, kotimaista väkeä, joka ei halua tätä synkkää kuvaa nähdä välttämättä. Mutta mutta kansainvälisen yhteisön luotettavuuden, uskottavuuden ja tulevan demokratiaprosessin kannalta asiat kannattaa tarkkailla. Vaalia edeltävänä päivänä hallitus yritti lähettää vetomuksen. Yritti toimia tässä ja 14 toimittajaa pidätettiin. Olen puhunut useiden toimittajien kanssa, joita poliisi oli hakannut. Tässä oli vakavia tällaisia kysymyksiä ennen vaalipäivää juuri. Ja on sanottu myös, että valtiomedia on käytetty väärin. Mutta toisaalta media on ollut yksi menestystarinoista Talebanin kauden jälkeisenä aikana, mutta kapinallisten uhat ovat lisääntyneet ja media on todellakin nyt puun ja kuoren välissä tässä todellakin valitettavasti riippumaton media on nyt suuri kysymysmerkki. Sitten naiset ja aivan niin kuin herra Langari mainitsikin, mitä nyt tehdään asian suhteen. Avaimena on koulutus ja Langari mainitsi tässä ongelman toisen asteen koulutuksen saatavuudesta ja nyt juuri tätä asiaa tarkastellaan. Hyvin paljon on annettu e, ensimmäisen tason opetukseen, perusopetukseen rahaa, mutta sitten myöhempään opetukseen varoja ei löydy, joten tämä on todella tärkeä ongelma. No, varmaan lopetankin tähän. Yksi juttu vielä. Öö, eri turvallisuusjoukoista. No, viime kuukausina on tapahtunut edistystä, eritoten asuinalueilla on vähemmän tullut uhreja siviiliuhreja. Heidän määränsä on vähentynyt, joten tämä on parannusta. Mutta pari päivää sitten jo eräs tapahtuma osoittaa, että taktisten ohjeiden täytäntöönpano vielä antaa odottaa itseään, joten vielä on vakavia turhia ihmisenkin menetyksiä. Kiitoksia. Kiitos näistä kommenteista rouva Riidille. Ja nyt äh, haluaisin antaa hyvin lyhyesti Sari Kouvolle puheenvuoron. Siis äh, hän edustaa tätä Afghanistan Analysts Networkia ja he ovat tutkineet nimenomaan vaalipäivänä tapahtuneita äh, virheitä ja vilppiä. Thank you very much. I wanted to draw your attention to... Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin kiinnittää huomion raporttiin, joka löytyy teidän tausta-asiakirjoistanne. Afganistan analysointiverkoston raportti vaalipäivä vil, tapahtuneesta vilpistä Afganistanin vaaleissa. Ja oli kysymys siitä, että oliko vaalipäivänä tapahtumalla vilpillä vaikutusta vaalien lopputulokseen ja meidän analyysissämme me näimme kahdenlaista vaalivilppiä tai manipulaatiota. Ensinnäkin vaalivilppiä, jolla ei ollut vaikutusta tuloksiin, mutta varmasti siihen, että miten ihmiset, mitä ihmiset ajattelevat vaaleista ja tämä liittyy väärinymmärryksiin vaalimenettelystä, se, että vaalitoimitsijat auttoivat ihmisiä löytämään oikeat, oikeat ehdokkaat ja niin poispäin. Mutta sitten on myös vaalivilppiä, jolla oli mielestämme vaikutusta lopputulokseen, esimerkiksi moninkertaista äänestämistä ja erilaista, erilaisia tapoja täyttää vaaliuurnia. Ja Täällä on keskusteltu hyvin paljon kansainvälisistä vaalitarkkailijoista ja olen pahoillani joutuessani sanomaan, että hyvin harvat olivat paikoilla siellä, missä tätä suurta vaalivilppiä tapahtui, koska tämä tapahtui iltana ennen vaaleja. Vaali, iltana vaalien jälkeen, heti sen jälkeen, kun äänestyspaikat sulkivat. Ja siis suurta vaalivilppiä tapahtui ja tämä ei näkynyt erilaisten kansainvälisten vaalitarkkailijan missioiden tuloksissa. Halusin myös ottaa esille kysymyksen. Täällä esitettiin kysymys siitä, rekisteröitiinkö liikaa naisäänestäjiä ja meillä oli aikaisempi raportti, kuinka voittaa Afganistanin vaalit. Siinä raportoimme niin kutsuituista haamu naisäänestäjistä ja meillä on lukuja siitä, mitä oletamme naisäänestäjien ylirekisteröinnin olevan. Afganistanissa on 17 miljoonaa äänestys, äänikelpoista Kiitoksia. Kiitos Rouva Koulu erittäin paljon näistä arvokkaista huomioista ja uskon, että komission ja neuvoston edustajat kuuntelevat hyvin tarkkaan, mitä täällä meidän vieraamme kertovat. Nyt sitten pyytäisin ähm, lyhyitä, tiiviitä äh, kysymyksiä äh, edustajilta. Tässä on listalla Rouva Lohbiler, herra Obiols, äh, herra Gzib ja Rouva Kiel Nielsen. Rouva Lohbiler, olkaa hyvä. Kiitoksia. Ja kiitoksia myös näistä avoimista esityksistä ja kritiikistä kenraali Morillonin ensimmäistä lausuntoa kohtaan. Olen samaa mieltä, koska on kovin yllättävää, että tiedotusvälineissä luemme ongelmista ja sitten on tällaista kaunistelua. Ensimmäinen kysymys herra Langarille. Meille puhuttiin paljon naisten ja miesten epätasa-arvoista oikeuden edessä. Koska meillä on nyt vähän aikaa, niin voisitteko vielä sanoa, mitkä kaksi muuta ovat Afganistanin oikeusjärjestelmän puutteita ja sitten te, Afganistanin riippumaton ihmisoikeuskomissio ei saanut mennä Yhdysvaltain sotilasvankilaan siellä Afganistanissa. Onko tilanne muuttunut? Kiitos Rouva Lohbiler. Sitten herra Obios, olkaa hyvä. Kiitos, yritän puhua lyhyesti, mutta haluaisin, niin siis koska päivän esityslistan kohta esityslista ei liity pelkästään viime eh, vesin vaaleihin, vaan, vaan yleisesti ihmisoikeustilanteeseen Afganistanissa, niin haluaisin käyttää tilasta hyväkseni. Äskeiset saadut tiedot, analyysit ja, ja tarkennukset, eh, kaikki olivat varsin kiintoisia, enkä haluaisi niistä mitään erityisesti nyt ottaa esiin, koska mielestäni kaikki saatu tieto oli varsin hyväksi ja hyödyksi ja, ja valotti sitä, mitä paikan päällä tapahtui ja on tapahtumassa. Kyseisten vaalin, vaalien, siis presidentinvaalien ja alueneuvostovaalien järjestämisestä Afganistanissa saatiin nyt sitten hyvää tietoa. Sen sijaan haluaisin puhua toisesta asiasta, nimittäin kysyä teiltä sitä, että mistä oikein on kyse, kun puhumme ihmisoikeuksista Afganistanissa – ei nyt kannata mitenkään suhteellista liikaa asioita. On tietysti otettava huomioon erilaiset etniset, uskonnolliset seikat, jotta voidaan eriyttää tilanne puhuttaessa ihmisoikeuskysymyksistä ylipäätään maailmassa, mutta joidenkin painopistealueiden määrittely on kuitenkin tärkeää, kun puhutaan sellaisesta maasta kuin nyt on kyse. Eli siis kyse on sekä sairasta että haavoittuneesta maasta. että tämä ole mitään retoriikkaa. On selvää, että ja vaivaa historia ja sotien rasite ja, ja, ja vuosikymmeniä kestäneet taistelut ovat rasitteena, mutta viittaan kuitenkin laajempaan kokonaisuuteen, nimittäin naisten ja miesten ihmisoikeustilanteeseen maa on, on, on sairas, äh, ainakin suurin osa siitä sairastaa. Muutama Af- äh, Sierra Leone tai, tai Angola, äh, siis Afrikan muutama maa, ne omaavat kaikkein järkyttävimmät lapsikuolleisuusluvut noin maailman laajuisesti. Monet lapset sairastavat kroonisia tauteja ja, ja lasten tilanne on muutonkin järkyttävä. Esimerkiksi aliravinnosta kärsitään ja, ja keski-ikäinen, keski, keski elinikä on ainoastaan 43 vuotta. Nyt haluaisinkin hieman lisätietoa herra Hangarilta näistä kysymyksistä. Poliittisesti ottaen me voimme tehdä tietysti minkälaisia tahansa huomioita ja, ja, ja puhuttiin siitä, miten tärkeää kansainvälisen yhteisen läsnäolo Afganistanissa on. Mutta minkälaisia prioriteetteja kansainvälisen yhteisen toiminnalle on asetettava? Mihin sen on pureuduttava? Kyse ei ole siis pelkästään talibanien vastaisesta kamppailusta tai, tai siitä, että terrorismia vastaan kamppailtaisiin. Tarkoituksena kai on pyrkiä siihen, että voitaisiin, voitaisiin säilyttää ihmishenkiä. Onko siis tarkoitus ajatella, nähdä asia niin, että kansainvälisen yhteisön läsnäolo toimii ikään kuin lääkkeenä, parantavana vaikutuksena, rokotuksena? Euroopan parlamentti ainakin taipuisi näkemään asiaa vähän tällä tavoin. Mutta niin kuin sanottu, mikä on Afganistanissa vallitseva yleinen mielipide asiasta? Punaisen eh, kansainvälinen eh, järjestö ainakin näki asian sillä tavoin, että lähdetään liikkeelle itse afganistanilaisista ja siitä, mitä he haluavat ja miten he tarvitsevat. se olisi se, mitä he toivoisivat, eli lääkettä nyt tämänhetkiseen haavoittuneeseen tilanteeseen, näin ei olla toimittu. Eli nyt sitten painopistealueet, prioriteetit ja johtopäätteet siitä. Meidän on puututtava tilanteeseen. En tunne tilannetta maassa, mutta Ajattelen nyt mitä tahansa sairaalaa Italiassa, Turkissa tai vaikkapa Intiassa, niin, niin uskoakseni tilannetta voidaan verrata myöskin Afganistaniin. Varmasti samat periaatteet pätevät sielläkin. Kiitos erittäin paljon, herra Obios. Meillä on nyt todella vielä yksi tärkeä asiakohta listalla, jolloin haluaisin säästää hieman aikaa siihenkin. Sitten vielä mahdollisimman lyhyesti varapuheenjohtaja Grib ja, ja Rova Kiel Nielsen. Varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. dziękuję <clears throat> pani przewodnicząca. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Elokuun lopussa kerran sanoi, että amerikkalaiset joukot ja NATO-joukkojen pitäisi keskittyä Afganistanin väestön sydänten voittamiseen. Me olemme todistaneet hyvin suurta siviiliuhrien määrää. Me olemme saaneet tietoja Rova Merkeliltä, Sarkosilta, Gordon Brownilta, olemme kuulleet, että he haluavat järjestää Afganistan-konferenssin, jotta voitaisiin kehittää tiettyjä näkymiä sille, että voitaisiin antaa kansainvälisen yhteisön vastuut afganistanilaisten kannettavaksi. Tätä taustaa vasten haluaisin esittää seuraavan kysymyksen ja haluaisin myös kiittää puhujia erittäin mielenkiintoisista esityksistä. Kysymykseni on siis seuraava. Minkälaista vaikutusta me voimme odottaa näiden lausuntojen, minkälaisen vaikutuksen voimme odottaa niillä olevan Afganistanin vaaleihin? Tuleeko toista kierrosta vai ei? Mitkä tässä ovat näkymät? Voidaanko ollenkaan puhua Afganistanin eteläosissa vapaista vaaleista? Koska Afganistanissa siviiliviranomaisten toiminta rajoittuu fyysisesti keski- ja pohjoisosaan maassa. Mikä on teidän näkemyksenne tästä ihmisoikeustoimijana? Kiitos herra varapuheenjohtaja Gzib. Sitten rouva Kilniilsen lopuksi, olkaa hyvä. Merci. Oui. Kiitos. Halusin palata vielä kysymykseen, johon voi olla vaikea vastata, herra Lankari. Te toitte esiin väkivallan, joka pelotti äänestäjiä ja esti heitä siirtymästä uudelle. Mutta haluaisin kuitenkin vielä palata myöskin siihen pettymykseen, joka vallitsee esimerkiksi työ, työolot, työtilanteen huono tola, koulutus ja, ja niin edelleen ovat johtaneet siihen, että maahanmuutto on runsasta ja, ja monet nuoret esimerkiksi ovat lähteneet maasta. He pakenevat maasta ja olen kuullut perusteeksi juuri sitä, että työtä ei ole, koulutusta ei ole, opinnot eivät onnistu. Tietysti Talibanin uhkakin on olemassa, mutta varmasti tämän tyyppiset asiatkin ovat vaikuttamassa. Haluaisin nyt kysyä sitä, josko tuleva hallituksen muodostaminen mahdollisesti kuitenkin tulee perustumaan siihen, että henkilöt, jotka sinne valitaan, ovat, ovat kansainvälisen rikollisuuden piirissä, ovat tehneet sotarikoksia ja niin poispäin, niin, niin e, eikö tämä johda siihen, että afganistanilaiset kerta kaikkiaan piettyvät kokonaistilanteeseen. Kiitos rouva Kiil Nielsen. Nyt teen sellaisen ratkaisun, että annan kahdeksi minuutiksi kaksi minuuttia herra Langaari ja sitten me siirrymme kokouksen viimeiseen asiakohtaan. Olkaa hyvä. Kaksi kysymystä jäi vielä yli edelliseltä kierrokselta, nimittäin median rooli presidenttiehdokkaiden suhteen media antaa mahdollisuuden, kaik- kattoi presidentin vaalit erittäin hyvin, samoin te- televisiomedia tasa-arvois- kohteli tasa-arvoisesti ehdokkaita, samoin lehdistö, mutta mainontaa varten oli maksettava tämä kustannu- oli, oli tiettyjä kustannuksia. Ja valtion media syytettiin, tämä televisiokanava, sitä syytettiin siitä, että se kannatti tai tuki lähinnä yhtä ehdokasta. Eräs toinen asia, joka täällä on otettu esiin, on se, että hallitus on toteuttanut kansallista rauhan sovinnun ja oikeuden toimintasuunnitelmaa. Meillä ei ole ollut ongelmaa siitä, että tulevassa hallituksessa olisi sotalordeja tai huumekauppiaita. Joten nyt Afganistan hallitusta pitäisi painostaa siihen, että kansallinen toimintasuunnitelma toteutettaisiin. Meidän komissiomme on tehnyt hyvin paljon ja nyt aiomme päättää tämän konfliktikartoituksen. Sitä olemme juuri tekemässä. Kansainvälisten valvontaryhmien roolista Afganistanissa tietenkin tukevat turvallisuutta, ja niiden on tuettava kansallista poliisia, jotta jonain päivänä se voi ottaa täyden vastuun turvallisuudesta. Se on aivan selvää. Ja sitten kaksi minuuttia on päättynyt, mutta voisitteko tehdä yhteen? Niin, tässä nämä ovat kysymyksiä, joita kansalaisjärjestöjen on myös osallistuminen. Na, mie, täällä otettiin esille siviiliuhrit. Me e, ihmisoikeuskomissiosta kansalaisjärjestöt olemme painostaneet kansainvälisiä ja myös afganistanlaisia joukkoja ja myös hallituksen vastaisia elementtejä, jotta ne valvoisivat e, toimiaan. Ja komissio myös raportoi tästä. Maahanmuutto otettiin esille. Kyllä, maastamuuttoa on hyvin paljon, koska lapsille ei ole riittävästi koulutusmahdollisuuksia, joten monet ihmiset haluavat muuttaa muualle. Myöskin talous on hyvin vaikea. Ihmiset vaarantavat henkensä ja matkustavat pois Afganistanista. Turvallisuustilanne huononee päivä päivältä. Toivottavasti tämä päättyy. tulevan hallituksen täytyy myöskin huolehtia sotalordeista ja huumekauppiaista ja heidän torjunnastaan. Jotkut kansainväliset järjestöt ovat olleet huolestuneita siitä, että yhteyksiä näihin ryhmiin on. Ja sitten toinen kierros, miten voimme varmistaa etelässä olevien ihmisten osallistumisen. Tämä on suuri ongelma, koska etelässä ja idässä näitä alueita valvoo suurimmaksi osaksi Taliban. Yksi kolmes osa maasta on Talibanin hallinnon alaisena ja yhdeksän piirikuntaa ovat täysin Talibanin käsissä. Ja useat ovat uhanalaisena. alaisena Minun on valitettavasti keskeytettävä, koska meillä on vain äh, alle puoli tuntia jäljellä erästä äh, tutkimusta varten koskien koskien äh, kidutusta ja nyt kiitän kaikkia vieraita ihmisoikeusvaliokunnan puolesta. Toivotan teille menestystä vaikeassa tehtävässänne ja toivottavasti toivon, että komissio ja neuvosto ovat nyt kuunnelleet näitä tärkeitä tietoja, joita olette meille antaneet ja odotan kovasti näkevänne teidät uudestaan täällä parlamentissa. Kiitoksia. Ja lopuksi haluaisin mainita, että kenraali Morion, joka on Euroopan unionin vaalivalvontamission päävalvoja, hänet on pyydetty tänne parlamenttiin mutta hän on kertonut parlamentille, että ottaen huomioon tämänhetkisen tilanteen, hän ei tällä hetkellä voi olla käytettävissä ennen kuin tilanne on ratkaistu. Tämä on kenraali Morioini vastaus parlamentille, mutta ulkoasian valiokunta ja kehitysvaliokunta jatkavat yhteydenottoja ja toivottavasti järjestävät kokouksen hänen kanssaan ja myöskin YK erityislähettilään kanssa. Afganistan erityistilan kanssa 19. lokakuuta, joten toivomme, että herra Morion löytää aikaa. Kiitoksia oikein paljon. Ja nyt annan johtajuuden ensimmäisen johtajalle herra Zipille. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Nyt esityslistamme mukaisesti meidän pitäisi siirtyä kohtaan viisi esityslistalla. Ja tässä kohdassa me keskustelemme kidutusta koskevista EUn suuntaviivoista tehdystä päivitystutkimuksesta. Haluaisin toivottaa tämän esityksen valmistelijan Rova Anna-Leena Svensson McCarthyn paikalle. Hyvin mielelläni annan teille puheenvuoron ja olisin iloinen, jos voisin antaa teille yli 10 minuutin puheenvuoron, mutta koska meillä on tiukat aikarajat täällä, niin pyytäisin teitä nyt ottamaan huomioon ai, teille myönnetyn puheajan. Meillä pitäisi olla täällä myös komission edustaja paikalla, joten pyydän häntä puhumaan teidän esityksenne jälkeen. Rova Svensson McCarthy, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, herra puheenjohtaja, arvoisat alivaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Yritän hyvin lyhykäisesti puhua tässä nyt. Ensinnäkin haluaisin kiittää siitä, että pyysitte minua puhumaan tänne tästä tutkimuksesta ja haluaisin todella onnitella kaikkia uudelle valittuja tai vastavalittuja alivaliokunnan jäseniä. Tämän päivitystutkimuksen edu, tarkoituksena on antaa teille näkemys EUn suuntaviivoista kidutuskysymyksissä. Tämähän esitettiin joulukuussa 2007 tässä tutkimuksessa on suosituksia EU-toimijoilla niin, että voitaisiin identifioida tässä ongelmat, esimerkiksi tiedon välityksen puute eri toimijoiden välillä. Ja tässä on paljon kysymyksiä, joita emme nyt voi käsitellä tänään budjettirajoitusten vuoksi. On päätetty, että nyt ei mennä niin pitkälle tässä, vaan tämä päivitystutkimus lähetetään kyseessä olevien maiden EU-lähetystölle Bangladesh, Georgia, Uganda, Ukraina ja muutama muu maa. Ja tällä kertaa päätettiin myös lähettää kysymyksiä EU-siviili- ja sotilasmissioille ja Israelissa ja miehitetyillä palestinalaisalueilla – tässä tuli paljon panosta kansalaisjärjestöiltä ja useilta EU-tahoilta Brysselissä. Hein, helmikuussa haluaisin lämpimästi kiittää kaikkia, jotka antoivat oman panoksensa ja toimittivat hyvin arvokasta tietoa minulle usein hyvin lyhyellä varoitusajalla. Ilman tätä valmistelua tämä päivitystutkimus ei olisi voinut valmistua. Euroopan parlamentista lyhyesti, sitten Euroopan neuvosto, komissio ja jäsenvaltio tässä järjestössä. Euroopan parlamentti osalta. Euroopan parlamentti antaa tärkeä, tärkeitä ohjeita EUlle ihmisoikeuskysymyksistä. Olen luottavainen sen suhteen, että uudella vaalikaudella Euroopan parlamentin ja tämän alivaliokunnan tärkeä ääni tulee kuulumaan, kun luodaan tehokasta ja hyvää EU-ihmisoikeuspolitiikkaa yleisesti ottaen ja torjutaan erityisesti kidutusta ja väkivaltaa. Yksi johtopäätös tutkimuksessamme on se, että tällä hetkellä tuntuisi olevan EU-toimijoiden kesken laajempaa tietoisuutta suuntaviivoista ja jäsenvaltiot ovat enemmän kiinnostuneita tästä samoin kuin tärkeimmät EU-toimistot, kun ajatellaan EUn toimiviivoja, suuntaviivojen täytäntöönpanoa ja valvontaa. Euroopan parlamentin työ, työ tässä mielessä on ollut erittäin tärkeää ja se on ollut toiminnan katalysaattori muiden toimielinten suja, suuntaan samoin kuin jäsenvaltioiden suuntaan. Ja tämän vuoksi tutkimuksessa suositellaan, että Euroopan parlamentti jatkaisi tätä katalysaattorin rooliansa ja jatkaisi edelleen suuntaviivojen täytäntöönpanon valvontaa 2010-2011. Lisäksi suositellaan, että Euroopan parlamentin jäsenet järjestelmällisesti ottavat esille suhteissaan kolmansien maiden edustajiin kidutus kysymyksiä ja ongelmia. On myös tärkeää, että jatkatte vuoropuhelua kansallisten parlamenttien jäsenten kanssa, jotka voivat olla erittäin tärkeässä roolissa, kun muutetaan maiden asennoitumista. Sitten neuvosto. Ensimmäinen myönteinen seikka on tietysti se, että suuntaviivat on päivitetty ja tässä uusia täytäntöönpano menetelmiä on hyväksytty eritoten. Mielestäni tässä on suositus kolmansille maille kehittää maakohtaisia strategioita. Tärkeimmässä päätutkimuksessa tätä suositeltiin hyvin lämpimästi, samoin kuin joulukuussa 2007. Neuvosto antaa myös EUn siviili- ja muilla missioilla pakollista ihmisoikeuskoulutusta. Ja tätä koulutusta täytyisi jatkaa ja sitä täytyisi vielä vahvistaa. Neuvostossa ihmisoikeustyö, mukaan lukien tämä koulutus, täytyisi laajentaa kaikille relevanteille sektoreille. Neuvoston tasolla vakava ongelma, jonka monet EU-toimijat Brysselissä ovat ottaneet esille, on johdonmukaisuuden puute ja tehottomuus torjuttaessa kidutusta. On erittäin tärkeää, että toimet, joihin ryhdytään, ovat johdonmukaisia, niin että varmistetaan myös tehokas täytäntöönpano. Jotta voitaisiin helpottaa tällaista politiikan johdonmukaisuutta, on suositeltavaa, että kidutustyöryhmästä tulee virallisesti perustettava alatyöryhmä komission neuvoston. Ja komission osalta haluaisin korostaa 2008 erityistä päivää, joka järjestettiin kidutuksen uhrien tukemiseksi. Tämä on aivan loistava aloite. Ja siinä oli mukana valtaisa määrä eri valtuuskuntia ja on tärkeää järjestää kolmessa maissa tällaisia tiedotus- ja tapahtumapäiviä, joissa voidaan keskustella kidutuksesta. Ja tässä täytyisi ottaa huomioon myös kaikki paikalliset relevantit aloitteet ja tapahtumat. Ja esimerkiksi nythän järjestettiin 60 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen muistopäivä. No on vaikea tietää, onko EU-lähetystöjen ja kansalaisjärjestö, kansalaisyhteiskunnan välillä parempia kontakteja ja vuoropuhelua, mutta silloin kun näitä on, niin asiat sujuvat huomattavasti paremmin. Haluaisin vahvasti rohkaista komissiota, jotta se jatkaisi tiedosta tiedotus- ja tiedostamiskampanjointiansa. Ja muutama seikka, jota haluaisin tässä yhteydessä korostaa. Eli komission pitäisi ryhtyä keräämään esimerkkejä myönteisistä kokemuksista ja toimittaa nämä eri delegaatioille. Tämä voidaan tehdä varsin yksinkertaisesti online tietokantojen kautta ja sitten pitäisi, voitaisiin luoda myös delegaatioiden välinen keskustelufoorumi. Toiseksikin suosittelen, että komissio yrittää varmistaa sen, että ihmisoikeuskysymykset valtavirtaistetaan kaikissa sen toimissa – ja otetaan huomioon tämä ehdoton kidutuskielto ja että tämä asia on mukana koulutuksessa virkamiesten kohdalta. Minun mielestäni tämän koulutuksen pitäisi olla pakollista, ei vapaaehtoista niin kuin se nyt on. Lopuksi sitten vielä EU-jäsenvaltiot. Ensinnäkin kahdenväliset suhteet, kahdenvälinen taso, EU-jäsenvaltiot ja kolmannet maat. Hyvin vahvasti suositellaan sitä, että maakohtaisia strategioita luodaan ja pannaan täytäntöön, kun se vain on mahdollista. Voidaan löytää erittäin hyviä suuntaviivoja myös YK sopimuspolitiikan suosituksista ja kun hoidetaan suhteita EU-naapuruusvaltioiden kanssa, niin Silloin me tehdään, teemme tätä työtä EU-standardien pohjalta. Suosittelen myös, että tässä olisi jonkinlainen taakanjakojärjestelmä kolmansien maiden ja eri EU-toimijoiden kesken, koska pienten missioiden, pienten maiden on hyvin vaikea kantaa raskasta työtaakkaa, ja tämä on usein otteeseen minulle keskusteluissa tuotu esille. On myös tärkeää, että kaikissa kidutuksen torjuntastrategioissa laajem, keskitetään laajempikin asioihin kuin YK kidutuskielto sopimukseen. Täytyisi olla hyvin kattava uudistusprosessi poliisi- ja oikeuslaitoksen osalta ja ottaa huomioon myös kaiken kattavat korruptioongelmat, koska korruptiosta on tullut todellinen avainongelma, kun etsitään ratkaisua kidutus kysymykseen. Moni, monenvälisellä tasolla suositellaan, että Euroopan unioni jatkaisi läheistä yhteistyötänsä Euroopan neuvoston ja YK kanssa. Mutta tässä minulla on kaksi huolta, jotka haluaisin jakaa teidän kanssanne. Ensinnäkin on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni tulevaisuudessa yrittää tehdä kaikkensa varmistaakseen sen, että sopimusosapuolet ovat itsenäisiä riippumattomia, koska jotkut yrittävät tätä tilannetta heikentää. Täytyy myös varmistaa se, että suositukset, jotka YK on sopimusosapuolet ovat hyväksyneet, sitä ei pitäisi, niitä ei pitäisi vesittää uudelleen tarkastelun aikana. Ja sitten Haluaisin palata helmikuulle, jolloin Brysselissä minulle sanotaan, että meidän pitäisi todella pysyä sanojemme takana, olla sanojemme arvoisia. Me haluamme johdonmukaisuutta ulkoisessa ja sisäisessä politiikassa. Siitä lähtien, kun me olemme ryhtyneet työhön 2006 työstämään tätä päätutkimusta, kansainväliset järjestöt, itsenäiset ihmisoikeusasiantuntijat, kansalaisjärjestöjen toimijat ovat tuoneet esille sen, että EU ei aina omien rajojensa sisällä pane täytäntöön samoja ihmisoikeusstandardeja, joita, joiden puolesta saarnaa kolmansissa maissa. Perusihmisoikeudet ovat EU-politiikan kulmakivenä ja jäsenvaltioiden pitäisi ryhtyä nopeasti tutkimuksiin ja tehdä riippumattomia tutkimuksia esimerkiksi salaisista pidätyskeskuksista Euroopan unionissa. Tällaiset tutkimukset täytyy julkaista ja ihmisoikeusloukkauksista täytyy asettaa tekijät syytteeseen ja rangaista heitä. vakavilla kidutus ja kaltoinkohtelu tapahtumilla ei ole, niille ei ole sijaa Euroopan unionissa. Euroopan unionin täytyy tehdä kaikkensa, jotta EU-virkamiehillä on puhtaat paperit silloin, kun puhutaan ihmisoikeuksien, demokratian, perusoikeuksien puoltamisesta, puolustamisesta Euroopan unionissa samoin myös silloin, kun taistellaan terrorismia vastaan. Kiitos. Dziękuję bardzo pani za bardzo interesującą prezentację i w tej chwili chciałbym przedstawić... Kiitos tästä kiintoisesta esityksestä. Pyytän, pyytäisinkin seuraavaksi komissiota pitämään oman puheenvuoronsa. hyvä. Thank you, thank you Sharon. Um, I'd like to welcome this, uh, this opportunity. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, olen iloinen tästä mahdollisuudesta käydä mielipiteen vaihtoa liittyen tähän seurantatutkimukseen. Ja haluaisin muistuttaa, että tämä vuoden 2007 aikaisempi tutkimus todella eh, edisti prosessia, jonka neuvosto kävi läpi eh, arvioidessaan toimia, joita on tehty EUn kidutusten vastaisten suuntaviivojen yhteydessä. Tämä seurantatutkimus eh, kattaa useita huomioita ja suosituksia, jotka antavat hyödyllistä suuntaa ja käytännön ajatuksia siitä, miten meidän suuntaviivoistamme voisi tulla toimivammat. Ja puheenjohtajavaltio ja neuvosto varmasti tarkasti lukee kaikki nämä suositukset ja katsoo, miten toimintaamme voitaisiin parantaa. Käytän tätä mahdollisuutta hyväkseni muistuttaakseni siitä, että se huomiota kiinnitämme kidutuksen ja muiden muun kaltoinkohtelun torjuntaa on pääprioriteetti EUn ihmisoikeuspolitiikassa. Me olemme tyytyväisiä tähän huomioon, että on suurempaa kiinnostusta ja tietoisuutta näihin kidutusten vastaisiin suuntaviivoihin ja ihmisoikeuksiin liittyen EUn henkilö kunnan parissa ja EUn edustustoissa erityisesti. Tämä on erittäin tärkeää, koska olemme viimeisen kahden vuoden aikana parlamentin mietinnön ja suositusten pohjalta yrittäneet parantaa koulutusta ja yrittäneet levittää näitä suuntaviivoja. Voimme täysin allekirjoittaa ainoastaan tutkimuksen laajan lopputuloksen, että EUn täytyy seurata koherenttia, johdonmukaista ja innovatiivista toimintatapaa. Tämä san, laus, se sanoo kaiken, mutta tämän ytimessä on poliittinen tahto, kaikkien toimijoiden poliittinen tahto Brysselissä, kolmansissa maissa, enkä tässä tarkoita ainoastaan komissiota ja muita toimielimiä, vaan kansalaisjärjestöjä ja kaikkia muita toimijoita, jotka voivat ehkäistä kidutusta. Ja voimme huomata, että tämä on jatkuva prosessi ja tämä poliittisen tahdon kysymys on asia, jota on tarkasteltava. Oli kyse sitten jatkuvuudesta ja johdonmukaisuudesta, jota täällä korostettiin todellakin avainkysymyksenä ja johtopäätöksenä puheenjohtaja haluaisin sanoa, että me olemme erittäin iloisia tästä tutkimuksesta, joka on suuri panos työhömme parantaa toimiamme kidutusten vastaisissa asioissa. Kiitos. Ja nyt avaan keskustelun. Herra Oviossa on ensimmäisenä puheenjohtajalla. Olkaa hyvä. Muchas gracias. Eh, Kiitoksia. Tämä tutkimus on hyvin mielenkiintoinen ja eritoten minä olin kiinnostunut näistä suosituksista eurooppalaisille toimielimille. Luonnollisesti erityisen kiinnostunut olen suosituksista tälle parlamentille. Yksityiskohtaisemman luennon sijaan totean vain, että tässä parlamentille suositellaan aivan syystäkin järjestelmällisempää lähestymistapaa kidutus- ja kaltoinkohtelu kysymyksissä Euroopan parlamentin valiokunnissa ja valiokunnissa, kun käsitellään näitä asioita. Haluaisin muistuttaa, että tämä ihmisoikeuksien alivaliokunta ja Euroopan parlamentin valiokuntien puheenjohtajakokous viime vaalikaudella valmisteli silloisen alivaliokunnan puheenjohtajan Helen Flotren johdolla ikään kuin tällaisen tiekartaston tai ohjekirjan matkoille kolmansiin maihin. Ja tämä ohjekirja on tarkoitettu siis eri ryhmien ja valtuuskuntien jäsenille, jotka matkustavat kolmansiin maihin. Ja tämä ohjekirja, jossa tietysti hyvin tärkeässä asemassa on huomion kiinnittäminen vakaviin ihmisoikeuskysymyksiin ja kidutus- ja kaltoinkohtelukysymyksiin. Työssämme mietinnöissä riskinä on usein se, että vähän kierretään, pyöritään samoissa asioissa, pyritellään samoja asioita ja ikään kuin aina jatkumaan tässä. Ja minä todella suosittelisin tämän valio, alivaliokunnan puheenjohtajalle, että hän jostain pelastaisi tämän ohjekirjan, josta äänestettiin alivaliokunnassa ja tämän parlamentin ryhmien puheenjohtajakokouksessa, joten täällä on tietty ohjelmien arvonsa. Ja olisi hyvä, että tämä otettaisiin uudelleen esille, jotta tämä olisi ikään kuin ohjenuorana meidän työmatkoillamme. Se on hyödyllinen väline, eikä pelkästään, jotta saataisiin järjestelmällisempi luonne toimillemme vaan jotta se myös hieman varoittaisi meitä vääristä toimista, koska joskus kun ollaan jonkun hallituksen ministerin kanssa juttu, sillä ei se ole helppoa, mutta jos se tehdään sanomalla, että pahoittelen, mutta minulla on pakko ottaa esille yksi vakava, hieman epämiellyttäväkin aihe, koska tämä Euroopan parlamentin ohjekirja näin sanoo. Tämä on minun mielestäni hyvin hyödyllistä. Sitten suositellaan myös kattavaa arviota eri direktiiveistä, eri suuntaviivoista 2010-2011 vuoden vaihteessa. Ja varmaan puheenjohtajista tämänkin panee merkille tämän suosituksen. Sitten otetaan esille kaksi aihetta. Yksi on hyvin konkreettinen, mutta myös erittäin tärkeä. Ja toinen yleisempi, joka myös on luotetaan hyvin tärkeä. Eli Euroopan parlamentin nettisivujen tehokkuus tehokkuus. Ja eritoten täällä mainitaan ystävällisen kriittisessä hengessä kritisoidaan Euroopan parlamentin nettisivustoa, mitä tulee ihmisoikeus- ja kidutuskysymyksiin. Minä toivoisin, että ystävämme voisi nyt hieman tarkemmin kommentoida tätä kysymystä, koska puheenjohtajiston tehtävänä tulisi olla se, että tämä pantaisiin hyvin nyt merkille ja ryhdyttäisiin tarvittaviin toimiin, jotta tällainen hyvä suositus ei häviäisi ilmaan. Ja tietysti hyvin lyhykäisesti sallitte minulle varmaan kommentin tämän asiakirjan loppulauseista, jotka ovat perustavanlaatuisen tärkeitä, kun torjutaan kidutusta. Me emme voi saarnata ihmisoikeuksien puolesta maailmassa, jos meillä e, EU-rajojen sisällä on ihmisoikeusneuvotteluissa ja e, kidutuksen torjuntaa sopimuksissa ja muissa rikkomuksia unionin omien rajojen sisällä. Kiitos, herra Fabius. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? En näe en, mitään muita pyyntöjä ja näinpä antaisikin alustajallemme mahdollisuuden kommentoida äskeistä kysymystä. Thank you. I have very little to... Kiitoksia. Minulla on hyvin vähän lisättävää, mutta ensimmäinen asia, jonka haluaisin ottaa vielä esille, on tämä poliittinen tahto. Se on aivan totta. Voidaan tehdä hyvinkin paljon maan sisällä, mutta jos poliittista tahtoa ei ole tilanteen muuttamiseksi, niin sitten sillä ei ole mitään väliä, kuinka paljon koulutusta ja ponnisteluja annetaan ja tehdään. Yksi esimerkki oli Egypti, joka oli päätutkimuksessa. Hallitus pitää kovasti koulutuksesta ja UNDP ja EUn EUn rahat menevät UNDPn kautta koulutustarkoituksiin. Hallitus pitää siitä kovin paljon, mutta oli joitakin kansalaisjärjestöjä, jotka vastustivat lisäkoulutusta ja sanoivat että me emme tarvitse lisäkoulutusta, me tarvitsemme poliittista päätöstä ylhäältä käsin, että kidutusta ei sallita ja jos sitä ei tule, niin mitään muutostakaan ei tule. Joten tällaista poliittista tahtoa tarvitaan kaikkien toimijoiden keskuudessa, kuten aivan oikein sanottiin. Haluaisin myös kommentoida tätä ne, tätä ohjevihkosta mepeille, kun he matkustavat. Se on, on erittäin hyvä, kun on ihan selkeä politiikka myöskin pääkaupunkien suhteen. Sitten diplomaatit paikan päällä tietävät, mitä heidän pitää tehdä. Ruotsi ja Alankomaat ovat maita, joissa on ihan selvä ihmisoikeuspolitiikka. Ja tämä tekee eh, diplomaattien työn paikan päällä paljon helpommaksi. Ne tulee tähän internetsivustoon. Minulla ei ole mitään erityistä lisättävää tai ehdotettavaa tällä hetkellä. Sitä on pohdittava, mutta se on yleinen ongelma. Minun mielestäni on erittäin vaikea eh, löytää tietoja nyt tiedän, sen, nyt tiedän reitit vähän parempi kuin aikaisemmin, mutta en, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kuulen tämän valituksen. Kiitoksia kommenteista. Kiitos, äh, Rova Svensson McCarthy. Haluaako komissio käyttää puheenvuoron? Äh, selvä. Äh, jos ei näin ole, niin siinä tapauksessa, hyvät kollegat, tutki tutkimusselvitys <clears throat> kidutuksesta toteaa, että sekä neuvosto, parlamentti ja Euroopan komissio ovat mukana tässä asiassa ja, ja arvon vieramme Rouva McCarthy on siis myöskin toiminut yhteistyössä meidän kanssamme tätä selvitystä laatiessa. Ja se, että jo näin vaalikauden alkumetreillä olemme pystyneet käsittelemään näin tärkeää asiaa, on merkki siitä, että jatkossakin tulemme siihen pureutumaan. Mielestäni tällä on merkitystä myöskin parlamenttien välisen toiminnan kannalta. Tiiviitten siteiden luominen kidutuksen vastaisessa kamppailussa ja pahoinpitelystä eroon pääsemisen yhteydessä on tärkeää. Meidän on käytettävä kaikki keinot, jotta voimme auttaa kidutuksen kohteeksi joutuneita ihmisiä, kidutuksen uhria ja jollakin tavoin tarjota heille mahdollisuuksia oman tilanteensa parantamiseen. Toimimme, että voimme käyttää myös budjettikohtaa kidutuksen uhrien tilanteen parantamiseksi. Näyttäisi kuitenkin siltä, että jos vertaamme tätä paperia neuvoston selvitykseen, jonkunlaista ristiriitaisuutta on löydettävissä – erityisesti tietyissä maissa. On mietittävä myöskin sitä, olisiko syytä perustaa jonkinlainen pysyvä elin, joka levittää esimerkiksi parhaiten käytäntöjen käyttöä ja kannustaisi siihen. Jokinlainen järjestö, jonka kautta olisi mahdollista saada laajaa tukea kidutuksen uhreille – Luonnollisesti myöskin diplomaattisella työllä on tärkeä merkitys tässä kokonaisuudessa. Parempi perustaa työ käytännön toimiin kuin pelkästään toisten tuomitsemiseen. Me tarvitsemme tällaista yhteistoimintaa ja, ja saada, me, meidän on myöskin tarpeen saada käynnistetyksi nimenomaan käytännönläheistä toimintaa. Nyt vielä kerran kiitokset Rova Hasvensomakraatille sekä teidän tekemästänne tutkimuksesta että myöskin tämänpäiväisestä läsnäolostanne täällä. Ja sitten seuraava on kohta, eli kohta kuusi, seuraavat kokoukset. Keskiviikkona 30. syyskuuta järjestetään kokous Brysselissä kello 15 ja sitä seuraava kokous niin ikään Brysselissä 1. lokakuuta kello 9 aamulla. Kiitokset kaikille läsnäolijoille sekä puheenjohtajan että minun omissa nimissäni. Kiitokset sihteeristölle, vieraille, pitäjille ja niin ikään tulkeille joita ilman kokouksen eteneminen olisi ollut melkoisesti hankalampaa.